Dear colleagues, we can uh, start. Hyvät kollegat, voimme aloittaa. Ensimmäinen kohta esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Jos vastalauseita ei ole, niin esityslistan luonnos voidaan hyväksyä ilman muutoksia. Ja sitten voimme hyväksyä pöytäkirjan 15.16. kesäkuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjat. Jos vastalauseita ei kokouksen loppuun mennessä ole, niin pöytäkirjat on hyväksytty. On uh, item. Sitten kohta kolme. Puheenjohtajan ilmoitusasiat. Minulla on tässä pitkä esitys. Kanta, jonka parlamentti hyväksyi 5. kesäkuuta 2016, tarkoituksena hyväksyä asetus, joka koskee päästörajoja, hyväksyntää muun kuin tieliikenneen ajoneuvojen osalta päästörajojen osalta parlamentti hyväksyi kantansa ensimmäisessä käsittelyssä 5.7.2016. Oikeudellinen ja kielellinen tarkastus tehtiin ennen täysistuntoa, mutta 63.2 artiklaan päätettiin tehdä muutoksia – koska siinä tarvittiin oikaisia traktoreiden osalta. Lingvistitiimi esitti oikaisua koksa 63,2 artiklan nykymuoto saattaisi johtaa siihen ajatukseen, että traktoreiden osalta määräyksiä pitäisi muuttaa niin, että annetaan joustoa kaikille traktoreille, eikä niin kuin alun perin oli ajateltu. Oikaisussa on kaikki kieliversiot juristilingvistien korjaamana. 241 artiklan mukaan työjärjestyksessä vastuussa oleva valiokunta tutkii tämän oikaisun ja esittää parlamentille, jos voidaan todeta, että nyt on tapahtunut virhe, joka voidaan tällä kertaa tällä tavalla oikaista – se halutaan siis selvittää ja tämä on lähetetty kaikille jäsenille eilen. Jos tämän päivän valiokunnan kokouksen mennessä ei tule vastalauseita, niin oikaisu hyväksytään ja esitetään parlamentille syyskuun täysistunnossa. I would like to remind on different point, uh... Sitten eri seikasta. EUn toimintaohjelma luonnonmukaisten eläintuotteiden kauppa, laiton kauppa. Työryhmä järjest, kokoontuu tänään 1230 153 3 E2 salissa. Tulkkaus on 20 kielellä ja kokoustamme voidaan seurata netissä kohta neljä. Koordinaattoreiden suositukset on jaettu sähköisesti teille, jos vastalauseita ei ole. Voidaan pitää niitä hyväksyttyinä. Ja nyt voimme siitä äänestämään. We have, uh... Ensimmäinen on neuvoston päätös yhdistyneiden kuningas kansakuntien ilmastonmuutossopimusta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen allekirjoittamista Euroopan unionin puolesta. Yksi äänestys, äänestys. Äänestys alkaa. Ää, äh, Peter. Petä. EPP is in favor, okay. EPP puoltaa, selvä. Toivon, että kaikki puoltavat, mutta no. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 47 puolesta, yksi vastaan. For, but don't work. I don't know why. Haluan äänestää puolesta, mutta tämä ei toimi. Okay. Now we can go to the next. Sitten seuraavaan kohtaan. päätöslauselma, joka koskee Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa Marrakeshin Marokon kokouksen alla. Lähdetään heti liikkeelle. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29, 32 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43. Kolme osaa. Puolesta. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tarkistetaan. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Emendamento. Tarkistus 59 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta. Aja anteeksi, se raukeaa. Votiamo l'emendamento. Sitten tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Avete votato tutto? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta se raukeakin. Tarkistus 71 puolesta vastaan tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana tarkistus 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Kuusikymmentäneljä B, Delainen ja muut puolesta vastaan hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan ja hylätty. 76 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 75 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Dear colleagues, we have to ret- Hyvät kollegat, meidän pitää palata vähän takaisin, koska me hyppäsimme yli tarkistuksen 69. Sixty-nine. 69. Pahoittelut. We have to vote on... Meidän pitää äänestää tarkistuksesta 69 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Hyvä, kiitos. Seuraavana tarkistus 78. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 84 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Avete votato tutti, il voto è chiuso. No vaikka kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Anteeksi, kaksi osaa tässä. Ensimmäinen osa on puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Tarkistetaan. Avete votato tutti? Il voto Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Emendamento 101. Nyt 101 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 103 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 on sama kuin 110, joten 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkist. Ei 131 puolesta. Anteeksi. 132 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt 153-157 B yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 156 kohta kohdalta kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 161. Ei. Sittenkään puheenjohtaja korjaa. This was approved 156 false, false, false. We vote on 157. That was not adopted. Not adopted. 100... Votiamo il 158. 158 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Approvato. Ovatko kaikki äänestäneet? Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 166 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 167 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 170 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 171 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 173 Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 172. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 169 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty 86 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 175 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 174 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Nyt äänestetään kuusi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 178 kahdessa ensimmäinen osa puolestaan vastaan tyhjää Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Votiamo adesso il 177. Äänestääkö 177? Okay, we have to vote 168. Chi è a favore? Chi è contro? 177 hyväksytty. Ja nyt 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 181 181 tarkistetaan. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 ei. Se raukeaa. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No nyt sitten yhtenä ryhmänä. 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 121, 194, 195, 196, 197, 198, 199. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192, 122 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 kolmessa osassa puolesta. Ensimmäinen osa siis vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Oletteko kaikki äänestäneet? Hylätty. Kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyvä. Hylätty. Kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättynyt, hylätty. Neljä puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Viisi puolesta vastaan, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Ja näin sitten loppuäänestys. Kiitos puheenjohtaja. 161 tarkistus saattaisi jäädä välistä. Sehän olisi rauennut, jos 157a olisi, ää, äh, mutta kun näin ei ollut, niin luulen, että se pitäisi vielä hoitaa 161. Now we check. You have cancelled A. We have to consider A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 Okay, we have to vote. Täytyy äänestää. 161 puolesta. Who is in favor? Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No nyt sitten loppuäänestys. Sähköisesti äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Andiamo adesso a votare... Eh, Näin sitten mennään seuraavaan kohtaan. Zorinjon mietintö. Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EU-strategia on kyseessä. Äänestetään kompromissista yksi puolesta. Yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Ovatko kaikki äänestäjät? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 16 no, puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Hylätty. 21 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty ja hyväksytty. 22 osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 58 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 47. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 48. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja näin kompromissi 7. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin äänestetään sitten loppuäänestys äh, sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. now We ask to the colleagues who want to leave the room to do it without make. Me luomatta liikaa. Ja mennään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ja sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta. Dear colleagues who want to leave the room, do it in a short time. Uh, Näin aloitetaan heti. Antamalla puheenvuoro esittelijä Fjellnerille. Very much, Mr. President. Uh, Kiitos paljon puheenjohtaja. No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. The last fall... Viime syksynä aika tarkkaan vuosi sitten Dieselgate skandaalin kautta nähtiin, että markkinavalvontamme ei oikein toimi. Tässä on ollut monia ongelmia jäsenvaltioissa, ne eivät ole tyyppi hyväksyntä kysymyksissä toimineet oikeuden menettelyjen kautta. Nämä huijauslait Hanna, havaittiin Yhdysvalloissa ja tämä on aika nolo muistutus ehkä meille siitä, että meidän täytyy nyt omaa markkinavalvontaamme tarkastella ja ottaa hyvin vakavasti sen uudistaminen. Siksi pidän komission ehdotusta oikein hyvänä. Hyväksyn tämän komission ehdotuksen lähes kokonaan. Muutama parannusehdotus mielestäni kuitenkin voi olla tarpeen ja näihin valiokunnan ehkä tulisi keskittyä. Mutta ennen kuin menen parannusehdotusten yksityiskohtiin, sanoisin muutaman sanan niistä painopistealueista, jotka valitsin työn alkaessa. Mehän olemme usein vaatineet tiukempaa sääntelyä ja tiukempaa ää, valvontaa sen sijaan, että että katsottaisiin, mikä oikeastaan asiaan voi eniten vaikuttaa, nimittäin markkinavalvonnan parantaminen. Ei sääntöjen tiukentaminen välttämättä johda yhtään mihinkään. Valvonnan tiukentaminen tässä saa aikaan parannuksen. Siksipä olen pyrkinyt poistamaan mahdollisuuden huijata ja olen pyrkinyt EU-lainsäädännön ja menettelyjen yhdenmukaiseen soveltamiseen jäsenvaltioissa. Samoin olemme pyrkinyt välttämään turhaa byrokratiaa, unohtamatta kuitenkaan sitä, että järjestelmän on oltava vankka niin, että sen puitteissa ei voi huijata. Minulla on tässä ehkä kuusi pääasiallista ehdotusta tai pääalaa, joihin keskityn. Tämähän on äärimmäisen tekninen, monimutkainen ala joitain teknisiäkin yksityiskohtia nostan esiin, mutta tässä puheenvuorossa niin nyt nämä kuusi suositusta. Niin ensinnäkin markkinavalvonnan vahvistaminen. Komission tulisi voida vahvistaa rooliaan. Komission tulisi voida puuttua asiaan, jos jäsenvaltiot selvästikään eivät omia velvoitteitaan hoida niin, että komissio voisi toimia aktiivisesti markkinavalvonta-alalla, jos jäsenvaltiot eivät hoida omaa tonttiaan? Tämä on ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys on tällaisten jälkitarkastusten käyttöönotto, eli viisi vuotta tyyppihyväksynnän jälkeen tulisi katsoa markkinaseurannan kautta, että tämä tyyppi hyväksyntä on ollut kunnossa. Näin voidaan huolehtia siitä, että teollisuus hoitaa oman osuutensa ja samalla voidaan katsoa, että soveltaminen ja täytäntöönpano ovat yhdenmukaisempia kuin nykyään kaikissa jäsenvaltioissa. Mm, kuitenkaan alkuperäinen tyyppihyväksyjä ei voi tämän, tätä jälkitarkastusta viiden vuoden puitteissa toteuttaa, vaan sen on oltava toinen taho. Ja jos havaitaan, että jotain on pielessä, jos havaitaan, että auton valmistaja ei ole toiminut sen tyyppihyväksynnän puitteissa, joka sille myönnettiin, niin jälkitarkastuksen suorittavan tahon tulisi sitten ottaa käyttöön myös korjaavat toimet. Ja näin mm, komissio on ehdottanut tällaisia määräaikaisia tyyppihyväksyntiä. Minä en ole ihan varma siitä, että se on oikea tapa toimia. Jos tyyppihyväksyntä on voimassa vain tietyn ajan, niin vaarana on se, että ikään kuin päätetään ajoneuvon äm, elinkaari jo alun alkaen. Parempi tapa olisi ehkä äm, huolehtia asiasta jälkitarkastusten kautta, koska näin voitaisiin erityisesti painottaa viranomaisten roolia ja sitä, että viranomaiset hoitavat oman työnsä kunnolla. Sitten kolmas suositukseni pyrkii selventämään jäsenvaltioiden velvoitteita ja sitä, että jäsenvaltioiden ja komission täytyy ryhtyä toimiin, jos puutteita havaitaan. Mehän olemme havainneet tai nähneet, että vaikka tyyppihyväksyntä hyväksyntä ei, tai sen vaatimukset eivät toteutuisikaan, niin jäsenvaltiot eivät tee kovinkaan paljoa näitä toimivuustarkastuksia ajatellaan. Sitten kun puhutaan markkinavalvonnasta, mielestäni on otettava huomioon, että olosuhteet eri jäsenvaltioissa ovat erilaiset. Jotkut jäsenvaltiothan myöntävät hyvin harvoja tyyppihyväksyntiä ja tyyppihyväksyntää on yhteydessä markkinavalvonnan rahoitukseen. Mielestäni tämä voi olla vaarallista, koska vaarana on sitten se, että markkinavalvontaa varten ei ole kylliksi rahoitusta, jos ei myönnä kylliksi tai anna, jos tyyppi hyväksyy. Tämä on kovin kapeaa, tapauksia kovin harvoja, niin sitten myös markkinavalvonta voi jäädä puutteelliseksi määrärahojen puutteen vuoksi. Sitten sitten äh, komissio on ehdottanut tyyppihyväksyntäviranomaisten äh, vertaisarvioita. Mielestäni tämä nyt on ihan, ihan hyvä ehdotus. Katson kuitenkin, että tämä järjestelmä ei saa aiheuttaa tyyppihyväksyntä viranomaisille valtavaa hallinnollista taakkaa. Joissain jäsenvaltioissa tyyppihyväksyntä viranomaiset ovat äh, varsin keveitä pieniä viranomaistahoja, niissä ei ole kovinkaan suurta henkilökuntaa, joten äh, jos tämä vertaisarviointi tapahtuisi kahden vuoden välein, äh, tämä voisi olla aika moinen taakka näille. Ehkäpä viiden vuoden äh, kausi olisi parempi kuin kahden. Mutta jotta aikaan saadaan todella vankka toimiva järjestelmä, ehkä komissio voisi saada toimivallan käynnistää näitä vertaisarviointia tyyppihyväksyntäviranomaisten välillä useammin kuin viiden vuoden välein siinä tapauksessa, että komissio on havainnut mahdollisia ongelmia jossain jäsenvaltiossa. Ja sitten katson vielä, että minun mielestäni Lisäksi katson, että katsastusviranomaisten roolia täytyy tai siitä tulee huolehtia niin, että ne voivat todella kilpailla. Niiden hintoja ei mielestäni voi lyödä lukkoon. Kyllä näissä teknisissä palveluissa vapaa hinnanmuodostus on välttämätöntä. Mielestäni hintoja ei voi määritellä komissio. Ja näin ollen tämä on vielä ehdottani ehdotukseni. Sitten täällä on joitain teknisiä yksityiskohtia, muun muassa ajoneuvosarjojen viimeiset valmistettavat ajoneuvot. Samoin sitten minun mielestäni valmistajille on maksettava niistä ajoneuvoista, jotka otetaan tyyppihyväksyntä tarkastelun kohteeksi. Ja sitten täällä on jotain muitakin pieniä yksityiskohtia, muun muassa kansallisten viranomaisten akreditoinnin suhteen. Ja todella myös sen suhteen, että näitä teknisiä palveluja voidaan äh, valvoa. En ole kuullut näistä kansallisista akkreditointiviranomaisista minkäännäköistä tai niihin kohdistuvaa kritiikkiä, joten äh, ne ovat hyviä viranomaisia, toimivia viranomaisia ja mielestäni tulisi säilyttää niiden mahdollisuudet äh, jatkossakin valvoa näitä teknisiä palveluja Tekstissä on muillakin teknisiä yksityiskohtia, mutta tässä nyt nämä pääasiat. Ja teen mielelläni yhteistyötä kaikkien kollegojen, kaikkien poliittisten ryhmien kanssa, jotta voimme parantaa tyyppihyväksynnän markkinavalvontaa. Tässä mietinnössä tehtävä työ todennäköisesti on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin EMIS-valiokunnan selvitystyö siitä, mitä oikeastaan tapahtui, koska paitsi että tärkeää on tietenkin tietää, mitä tapahtui, on tärkeää varmistaa, että se ei pääse tapahtumaan uudelleen. Ja se on tämän mietinnön ö, tarkoitus. Kiitoksia. Thank you very much. And now we can start with uh, Miss Dalli. Kiitoksia. Ja ensimmäiseksi edustaja Kalli. To the rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä tästä kannanotosta myös tästä tärkeästä asiasta. Meidän täytyy olla aivan selvillä siitä, että asia on esillä sellaisena aikana, kun EU on suorastaan iskeytynyt tämä skandaali, jolla on ollut vaikutus sekä kuluttajiin, kuten myöskin itse autoteollisuuteen. Se on vaikuttanut myös toimielimiin ja niiden asemaan suhteessa lainsäädäntöön. Eri arkaluonton asia on kyseessä. Olen ahtunut siitä, että komissio on esittänyt tämän asetusehdotuksen oikea-aikaisesti ja että se on nopeuttanut työtään tämänhetkisen järjestelmän käyttöönotossa niin, että tällainen ehdotus on tullut esille tämän vuoden tammikuusta. Aloitetaan siis myönteisistä asioista, koska uskomme, että tämän tyyppinen tyyppihyväksyntä puiteehdotus on ottanut tämän erkisen järjestelmän heikkoudet selkeästi esille, joista parlamenttikin on puhunut ja joita parlamentti on painottanut usein otteeseen, varsinkin kun pidetään mielessä tutkimusvaliokunnan päästötutkimukset, siis tämä tutkimusvaliokunta, joka on perustettu Euroopan parlamenttiin. Tämä lainsäädäntö siis tuo monia tarpeellisia säännöksiä, joita lisätään näiden testauspalveluiden itsenäisyyttä, jotta voidaan tarkastaa se, miten vaatimusten mukaisuus toteutuu eurooppalaisissa ajoneuvoissa. Äskettäinen set skandalit autoalalla ovat olleet tietysti haitaksi, mutta tämän säännösten avulla voidaan lisätä tuota luottamusta uudelleen ja lisätä myös turvallisuutta eurooppalaisten kuluttajien terveyden eduksi. SED aikoo esittää useita ehdotuksia, joissa painotetaan erityisesti kohtaa yksi tarvetta siitä saada vahvistettu eurooppalainen valvontajärjestely. Meidän mielestämme tyypi hyväksyntäviranomaisten toimintaa tulisi tarkastella säännöllisesti uuden siihen tarkoituksen luodun foorumin avulla ja ne, jotka rikkovat näitä säännöksiä, niin ne täytyy saada sen asianmukaiset sanktiot. Haluamme tämän tapaiset tarkastukset säännöllisiksi ja oikea-aikaisiksi. Ehdotamme niitä sen sijaan, että meillä olisi vertaisarviointeja kolmen vuoden välein. Meidän täytyy nimittäin varmistautua siitä, että rikkomustapauksissa voi, olemme oikea-aikaisesti paikalla korjaamassa tilanteen sen sijaan, että tilanne saisi edetä pitkään ilman, että kukaan siihen puuttuu. Tässä suhteessa olemme sitä mieltä, että komission ehdotus ei kuitenkaan ota huomioon, ota käyttöön riittävän tiukkoja vaatimuksia kansallisille tyyppihyväksyntäviranomaisille ja olemme sitä mieltä, että komissio ottaa käyttöön äh, tällaisia vertaisarviointeja, jotka ovat aika äh, heikkoja. Siitä syystä esitämme ehdotuksen tarkistuks, virallisiksi tarkistuksiksi ja tietojen foorumin puitteissa. Toinen tärkeä kysymys koskee sitä, että meidän täytyy vahvistaa vahvempi polttolaitteiden kielto ähm, tiukemmaksi ja täytyy ottaa huomioon myös erilaiset kalibrointisäännökset, jotka niitä koskevat. Toisena kohtana haluamme myös nähdä vastuujakaamisen paremmin. Meidän mielestämme tyyppihyvänketän viranomaisten ei pitäisi tehdä mitään sellaisia toimia, joita katsastusviranomaiset tekevät, eikä katsastusviranomaisten pitäisi taas puuttua millään tavalla polttoainekulutukseen tai päästöihin. Mm, aiomme esittää myös tarkastuksia, jotka vahvistavat kuluttajien ja kansalaisjärjestöjen asemaa ja riittävä valvontaa. ja mm, järjestelmä, joka ottaa käyttöön sanktiot siinä tapauksessa, että rikkomuksia tapahtuu, täytyy ottaa myös käyttöön. Autoalalla meidän täytyy saada toimia täysin vastuullisiksi. Haluamme enemmän valvontaa tällä alalla, varsinkin kun puhutaan markkinavalvonnasta, koordinoinnista ja seurannasta eurooppalaisella alalla. Kun kysymys on siitä, että äh, säännöksiä noudattaen ja samalla parannetaan myös ilman laatua. Nämä ovat näitä pääasioita, joita ehdotamme. Luonnollisesti on myös muita, jotka aiomme ottaa esille, mutta nämä ovat ne jotka ovat äärimmäisen tärkeitä sd ryhmälle jotka aiomme esittää tämän näkemysten vaihdon aikana. Ja jäämme odottelemaan yhteistyötämme esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta saamme aikaiseksi todellisen muutoksen tämän lainsäädännön avulla niin, että konkreettisesti voidaan nähdä ne parannukset, joita todella haluamme saada aikaiseksi. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja Eichhout vihreistä. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä yllätyin, kun ajattelin, että tässä olisi muita ryhmiä vielä minun edelläni. Ei se mitään. Kiitos esittelijälle ehdotuksesta. Tämä on todella tärkeää, kun meillä on tutkintavaliokunnan työ käynnissä, mutta kun tulevaisuuteen katsotaan, on tärkeää myös huolehtia lainsäädännön muuttamisesta. Hyvä, että tämä ehdotus on nyt pöydällä. Kiitokset siitä komissiolle. tietäen, että tätä asiaa on pidetty silmällä jo vuosia. Johtopäätös tuntui olevan, että kaikki meni ihan hienosti, mutta tämä oli ennen Volkswagen-skandaalia. Ja sitten kävi selvästi ilmi, että asiat eivät ole ihan oikealla tolalla EU-ssa. Komissio <clears throat> oikaisee nyt asioita ja näin vastaa meidän huolenaiheisimme. Hyvä siis, että ehdotus on saatu. Me ehdotamme ehkä vielä tähän valvontaan vähän muutoksia, että riippumattomuudesta voidaan huolehtia. Teemme tämän tyyppisiä ehdotuksia. Ja ihan rehellisesti sanoen, emme ole niin tyytyväisiä esittelijän ehdotukseen, kun siinä meistä vähän heikennetään komission ehdotusta. Ja sellaista me juuri emme tarvitse, siis emme ehdotuksen heikentämistä. Mainitsen, mainitsen muutaman seikan, jotka olivat myös tässä johdannossa, ensimmäisessä puheenvuorossa. Aina oli tätä puhetta, josta olisimme toivoneet, että skandaalin jälkeen päästäisiin eroon. että tällainen hallinnollinen taakka. Tämähän on aina tätä puhetta, jota teollisuuden ala esittää, jotta ei olisi liikaa tätä valvontaa ja sääntelyä. Tuota lobia ei pitäisi enää kuunnella. Valitettavasti edustaja Fjellner ei ole päässyt ihan näin pitkälle vielä, mutta vähitellen päästään. Kaikki tyyppihyväksyntäviranomaiset eivät ole niin isoja. No tämähän juuri on ongelma. Tyyppihyväksyntäviranomaiset joissain maissa koostuvat yhdestä henkilöstä, joka leimaa asiakirjoja, sallii ajoneuvojen tulon markkinoille. Se, että sanotaan, että viranomaiset ovat niin pieniä, että meidän pitäisi olla mukavia, niin on ihan väärä linja. Emme voi sitä tukea. Sitten se, miten teknistä tarkastuksesta huolehtivat kilpailevat. Nythän autoteollisuuden yritykset soppailevat ja etsivät sellaiset tahot, jotka antavat parhaat tulokset. Tämä soppailu, niin kutsuttu kilpailu, ei johtanut tehokkaisiin tuloksiin, vaan hyvin heikkoon valvontaan Euroopan unionissa, joten tässä yhteydessä emme kyllä tukisi esittelijän kantaa ja maksujen rakenne esimerkiksi. Tämä on osa tätä rakennetta. Ei pitäisi olla niin tiukka yhteys auton valmistajien ja tarkastajien, katsastajien välillä. Tästä yritetään nyt päästä eroon. Se olisi meistä tärkeää. Sitten tarkistus viisi. Tässä kauniisti sanotaan, että on otettava huomioon se tekijänoikeudet. Jos jotain olemme oppineet, niin se on se, että avoimuus on tässä ratkaisevan tärkeä. On tiedettävä, mitä markkinoilla on. Me emme voi nähdä edes ohjelmista ja tietää, mitä siellä on, joten emme tiedä mitään, mitä siellä tehdään. Jos nyt sitten vielä sanotaan, että pitää turvata teolliset tekijänoikeudet, niin tässä ei ole ihan ymmärretty nyt ongelman ydintä, joten tarkistus 5 on meille ongelmallinen. Samoin tarkistus 6. Emme ymmärrä perusteluita ollenkaan, kun ne kuulostavat ihan kivoilta, mutta jos sanotaan, että vaatimuksia ei noudateta, niin nyt sanotaan, että annetaan tietoa asiasta valmistajalle ja asianomaiselle markkinavalvontaviranomaiselle. Aikaisemmin sanottiin, että ei saisi ottaa käyttöön. Nyt sitten puhutaan tiedottamisesta. Ja sitten, sitten ilmoitetaan, että tämä ei noudata vaatimuksia. Sitten sanotaan, että no tuo ei nyt autoyritys hyvä ole kovin hyvä asia, eli pitäisi tehdä jotain. Nopeaa toimintaa tarvitaan, mutta myös selkeästi. Ei niin, että jutellaan auton valmistajien kanssa, vaan sanotaan, että tämä auto ei kuulu markkinoille, piste. Palaisin vielä tarkistukseen viisi Kolmannen osapuolen tarkastukset on ratkaisevan tärkeä asia. Jos me yhden asian tästä kriisistä oppineet, niin se on se, että EPS suhtauduttiin vakavasti tietoa, joka tuli kolmannelta osapuolelta, ja tuokin poistetaan. Nyt tässä puhutaan nyt vain komissiosta ja viranomaisista. Me pidämme ratkaisevan tärkeänä sitä, että on myös riippumattomia kolmansia osapuolia, jotka voivat tarjota tietoa, johon meidän on suhtauduttava vakavasti ja reagoitava sen pohjalta. Eli se, että puhutaan nyt vain viranomaistasosta, niin silloin jatketaan vain entiseen malliin. Ja tästä kriisistä olisi pitänyt oppia ainakin sen verran, että entiseen malliin ei voida jatkaa. Uskoakseni komissio on kuullut tämän viestin vähän paremmin kuin esittelijä. Thank you and from... Kiitos, EFDD, edustaja Evi. Grazie Presidente. Eh, anche... Kiitos. Puheenjohtaja. Mekin pidämme tätä kokonaisuutta äärimmäisen tärkeänä ja katsomme, että on tehtävä selkeä ero näiden asioiden välillä. Siis Dieselgate skandaali osoitti, että ähm, eturistiriita, tyyppihyväksyntä viranomaisten äh, sekä sitten autovalmistajien välillä Euroopan unionin jäsenvaltioissa on hyvin suuri ja tämä asia on ähm, ratkaistava läpinäkyvästi. Täytyy tietää, kuka on vastuussa mistäkin. Erityisesti äh, on tiedettävää, kuka tarjoaa tyyppihyväksynnän, kuka hoitaa nämä tekniset palvelut, katsastuksen. Ja tämä ero on tehtävä hyvin selväksi. Samoin tulisi keskittää nämä tarkastukset. Jäsenvaltioiden täytyy voida tarjota tyyppi hyväksyntäpalvelut, mutta näihin tarvitaan myös valvontaa ja tarkastuksia. Tätä ulottuvuutta on vahvistettava. Täytyy huolehtia siitä, että valvontaviranomaiset voivat hoitaa työnsä kunnolla. Ja kun ajatellaan yhteistä tutkimuskeskusta, sen vastuuala olisi erittäin hyvä, jos meillä olisi tällainen huippuyksikkö, ja näin saataisiin oikea lähestymistapa. Tämä on hyvin tärkeää, kun ajatellaan markkinoiden toimintaa Euroopan unionissa. Sitten vielä kolmannes, kolmas asia. Seuraamukset. Seuraamusten tulee olla kunnollisia myös pelotevaikutukseltaan ja seuraamusten on oltava sama kaikkialla Euroopassa. Ja läpinäkyvyys on aivan keskeinen asia sekin. Se on keskeinen tyyppihyväksyntä puitteistossa ja markkinavalvonnassa, joten ehkä meillä voisi olla esimerkiksi tietopankki, joka voisi ehkä mahdollistaa sen, että markkinavalvonta toimisi samankaltaisesti kaikkialla ja sitten voitaisiin nähdä myös, miten kolmannet osapuolet toimivat. Ne eivät ehkä aina ole tietoisia siitä, mitä tarvitaan. Tämä on tärkeä valvonnan suhteen. Sitten vielä viimeinen seikka, viimeinen seikka jonka halusin ottaa huomioon, nimittäin markkinavalvonnan ja ylipäätään rahoitus Ehkäpä tämä voisi, voitaisiin hoitaa maksuilla, joita kerätään auton valmistajilta. Eli kun ajoneuvo tulee markkinoille, tähän jonkin jonkinnäköinen maksu, joka, jonka kautta sitten rahoitettaisiin tarvittavat markkinavalvontatoimet. Yhteinen tutkimuskeskus voisi mahdollisesti olla aika keskeisessäkin roolissa – mitä näihin menettelyihin tulee. Um. Kiitos edustaja Emi. Kysyisin, onko muita puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä, edustaja Dans. Uh, thank you, Chair. I just um, really just wanted to add... Kiitoksia, niin halusin vain lyhyesti lisätä tähän kun puhutaan uh, siitä, mitä emisvaliokunnassa tapahtuu. Kiitän myös esittelijää ja varjoesittelijöitä näistä näkemyksistä. Me olemme edelleen keskustelemassa todistajien kanssa etsimme tietoa, mutta tyyppihyväksyntäprosessin ja tämä meidän työmme välillä on selkeitä päällekkäisyyksiä. Päälöydös, joka on johdonmukainen tähän mennessä tehdyn työn kanssa, on se, että meillä ei ole riittävästi ymmärrystä sen suhteen, missä vastuu on. Ja tällä tavalla kattava tyyppihyväksyntäprosessi, jossa on tiukka valvonta ja velvoite ähm, valmistele ilmoittaa tiukasti päästöstrategioistaan ovat äh, oleellinen osa tätä prosessia. Luonnollisestikin seuraamme toistemme työtä äh, suurella mielenkiinnolla, mutta näitä kahta prosessia pitää pitää osana – samaa työtä. Tietysti tavoitteena on se, että tällaista Volkswagenin skandaalia ei koskaan enää tule tapahtumaan. Kiitos, en näin muita puheenvuoropyyntöjä, joten komissio saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja ja oikein hyvää huomenta kaikille. Kiitämme tästä mietintäluonnoksesta ja puheenvuoroista tänään. Komissio katsoo, että löydökset ja esittelyehdotukset ovat pitkälti samanlinjaisia komission ehdotusten kanssa ja olemme hyvin tyytyväisiä kuullessamme, että pidätte ehdottamiamme ratkaisuja hyvänä. Samoin pidämme täysin mahdollisena tiettyjen ehdotustemme vahvistamista entisestään, jos tämä on käytännössä mahdollista, joten läpinäkyvämpi, tehokkaampi järjestelmä on ehdottomasti kaikkien edun mukaista ja komissio pyrkii löytämään oikean tasapainon velvoitteiden sekä sitten täytäntöönpanoa ulottuvuuksien välillä. Muutama huomio Kuitenkin tämä nyt ei ole oikea paikka mennä tarkistusten tai ehdotusten yksityiskohtiin, mutta ehkä voisin keskittyä parin kolmeen seikkaan, joita pidämme hiukan huolestuttavina ehkä ajatellen tavoitettamme, tavoitetta, johon komissio tällä ehdotuksellaan pyrkii. Ensimmäinen huolenaiheemme liittyy järjestelmän rahoitukseen. On koko joukko tarkistuksia, jotka puuttuvat markkinavalvonta ja tyyppihyväksyntä järjestelmien rahoittamiseen. Ja varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että tämänhetkinen markkinavalvonta rakenne ei ole riittävä. Siihen on investoitava ja uudistusta tarvitaan. Kaikki varmasti ymmärrämme, että nämä uudistukset sitten tuovat mukanaan tiettyjä kustannuksia ja jonkun on maksettava viulut. Muuten kyllä meillä on erittäin hyvä hyvä järjestelmä sinänsä paperilla, mutta tässä todella tarvitaan äh, vielä parannuksia. En tässä nyt sano, että mikä on paras äh, mahdollisuus, mutta tässä on vaarana ehkä se, että jos äh, ähm, rahoitus siirtyy jäsenvaltioilta autovalmistajille, niin tässä on tiettyjä riskejä. Tässä esittelijä nyt ehdottaa, että siirrytään jäsenvaltioiden vastuun suuntaan ja ymmärrämme tämän, koska jäsenvaltiot ovat vastuussa markkinavalvonnasta, mutta haluaisin kuitenkin tehdä selväksi, että ei tämä järjestelmä ole mitenkään ilmainen ja jonkun on sitten nekin kustannukset kannettava, joten pyritäänpä nyt välttämään järjestelmän heikentämistä toteamalla vaan, että mutta kun on tämä rahoitusongelma. Sitten on ehdotus, jossa oikeastaan todetaan, että jäsenvaltio valtioiden panos voitaisiin sitten tasata EU-rahoituksen kautta. Tätä pidämme hiukan kummallisena. Ei, ei tässä minkäännäköistä takuuta voi tästä antaa kellekään. Joten ollaan varovaisia nyt raho- järjestelmän rahoitussääntöjen suhteen. Sitten vielä tarkistukset, jotka pyrkivät vapauttamaan autovalmistajat kustannuksista, niin kyllähän tyyppihyväksyntään liittyy esimerkiksi testauskustannuksia ja muita kustannuksia jo tänä päivänä, joten nyt pyytäisin vain varovaisuuteen näiden rahoitukseen liittyvien tarkistusten suhteen. Sitten on toinen kokonaisuus, nimittäin tyyppihyväksynnän voimassaolon muuttaminen. Tässä taitaa nyt olla hiukan väärinkäsitys sen suhteen, mitä komissio ehdottaa. Emme me pyri tässä luonnollisestikaan ajoneuvojen elinkaarta määrittelemään. Ei, vaan tyyppihyväksynnän tekeminen määräaikaiseksi oli se, äh, ajatuksena oli se, että upouudet ajoneuvot Ähm, uudet ajoneuvot, jotka tulevat markkinoille tänä päivänä, ähm, niiden tyyppihyväksynnässä otetaan huomioon myös se, mitä on tehty aiemmin. Ja tässä nyt äh, te haluatte siirtää, tai esittelijä haluaa siirtää ähm, vastuun valmistajilta viranomaisille. Tämä on hyvin keskeinen asia ja me ymmärrämme, että kyllähän äh, ajoneuvoja voidaan jälkitarkastaa, mutta entäpä sitten asiakirjat? Joku sanoi, että kyse on muustakin kuin vain papereista ja paperijäljistä. Eli mietimme hiukan ehdotustanne. Komission ehdotus ehkäpä, ehkäpä sitä saattaisiin vielä parantaa jollakin tavalla ehkä mahdollisesti, mm, mutta mielestämme mietintöluonnoksen ehdotus ei kyllä mene oikeaan suuntaan. Sitten vielä kolmas seikka, kolmansien osapuolten pääsy mukaan testaamaan. Nostaisin tässä esiin yhden kysymyksen. Kolmannen osapuolen ähm, toteuttama testaus äh, ei ole relevanttia yksinomaan tyyppihyväksynnän suhteen, vaan muutenkin. Kolmannen osapuolen toteuttama testi on pohjana uudelle äh, RDE-lainsäädännölle. Tehän tiedätte, että uusi paketti on tulossa Eli todellisissa ajolosuhteissa syntyvät päästöt ja kolmannet osapuolet tulevat olemaan mukana tässä. Eli puitedirektiivi itse asiassa nostaa nyt esiin tämän keskeisen kysymyksen siitä, miten testaaminen kolmansien osapuolten osalta hoidetaan päästöalalla RDE-testauksessa. Joten Olemme valmiit käymään keskustelua kanssanne myös jatkossa kaikista yksityiskohdista, joista haluatte puhua kanssamme. Ja todella kiitämme jo tässä vaiheessa tästä tekstiluonnoksesta. Kiitos. Lopuksi antaisin uudestaan puheenvuoron esittelijä Fjellnerille. Kiitos oikein paljon. Mukava kuulla, että me kaikki tunnumme ymmärtävän tämän työn yhteyden emisvaliokunnan työhön. Tuo kannattaa pitää mielessä ja pyrkiä vahvistamaan tämän käyttää välineenä sen estämiseksi, että tällainen skandaali syntyy uudestaan. Jos pidämme tämän ajatuksen mielessä, niin hyvä lopputulos on hyvinkin mahdollinen. Markkinavalvonnan vahvistaminen tuntuisi olevan meillä yhteinen tavoite tällä saralla. Olen samaa mieltä useimpien kollegoiden kantojen kanssa, vaikka edustaja Eichhout, ehkä koska hän on alankomaalainen, joten tavoin hän haluaa taistella tässä tuulimyllyjä vastaan. Hän pyrkii taistelemaan tästä nyt. Puollammeko vai vastustammeko hallinnollista taakkaa? No mielelläni vastustaisin, jos tällainen vaihtoehto annetaan, mutta jos katsotaan itse sisältöä, tarkistuksen sisältöä. Lukee tarkkaan ne. Ehkä keskustele vielä minun kanssani, niin varmaankin pääsee siihen tilanteeseen, että puoltaa. Paikan pari sanaa vielä edustaja Kautin puheenvuoron liittyen. Esimerkiksi on totta, että tietyt tyyppihyväksyntäviranomaiset ovat pieniä, työntekijöitä on vähän. Me tunnustamme tämän, mutta pääsyy on itse asiassa siksi, että tyyppihyväksyntää tehdään hyvin vähän. Ihan muutama tyyppihyväksyntä vain, niin silloin ei tarvita valtavaa tyyppihyväksyntä viranomaista. Kysymys sitten kuuluu, mikä olisi paras tapa nyt estää se, että halutaan mahdollisimman helposti saada tyyppihyväksyntä. Sen haluamme estää. Siksi haluaisin sanoa, että vaikka valitsee tietyn tahon tyyppihyväksyntää, niin tietää, että muutaman vuoden jälkeen joku muu tekee jälkitarkastuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos valitsee yhden tahon, niin jos tämä taho ei työtään tee kunnolla, niin silloin syntyy ongelmia, kun jälkitarkastus tehdään. Tämä olisi yksi tapa, yksi ehdotus. Toiseksi. <clears throat> Kohtaan kuusi. Tai koemmin tarkistukseen kuusi. Suhtaudut hyvin kriittisesti siihen, että jakelijan ei tulisi Olette siitä, ettei enää aseteta markkinoille, jos ei noudateta vaatimuksia. Ihan totta, että silloin pitäisi ilmoittaa valmistajalle ja markkinavalvontaviranomaiselle. Tämä oli minun kantani. Ensiksi, että haluan heikentää järjestelmää helppoa on sanoa, että näin tehdään. Eikä kukaan lähtisi tätä asiaa ajamaan sanomaan, että haluan heikentää markkinavalvontaa. Paikallinen automyyjä, pitäisikö hänen sitten olla tässä vastuussa? Jos hän sanoo, että tämä turvavyö ei nyt noudata tiettyjä sääntöjä, siksi en myy tätä. Ei hänellä pitäisi olla tällaista oikeudellista asemaa. Hänellä hän saattaisi tulla oikeudellisia ongelmia, jos hän sanoisi, että minä tulkitsen nyt itse tätä ja kannan oikeudelliset vaikutukset. Minusta olisi parempi, että hänen velvoitteensa olisi soitella hälytyskelloja, jos hän näkee jotain, josta hän uskoo, koska – Eihän tämä paikallinen automyyjä nyt välttämättä ole oikea ihminen päättämään siitä, asetetaanko jotain markkinoille vai ei. Eli on tärkeää, että tässä koko ketjussa tiedetään, kuka on vastuussa. Paikallinen automyyjä ei ole oikea ihminen huolehtimaan siitä, voidaanko jotain asettaa markkinoille vai ei. Hänelle paras asia olisi se, että hän pääsee varoittelemaan – soittamaan hälytyskelloa, että tässä on jotain mikä Tämä on yksi esimerkki. Ja sitten vielä näistä maksuista ja koko tästä järjestelmästä. Ei käyttäjä komissio kommentoivat. Ei minun mallini ehkä täydellinen ole, mutta kyllä komission ehdotuksenkin liittyy ongelmia tyyppi hyväksynnän rahoitusmallista se, miten komissio on nyt yhdistänyt tyyppihyväksyntämaksut markkinan valvontaan, saattaa johtaa siihen, että maat, joissa ei paljon tyyppihyväksyntä ole, koska on sellaisia maita tulevaisuudessakin, tällaiset maat eivät ehkä saa riittävästi rahaa sitten kunnolliseen markkinavalvontaan. Siksi tarvitaan jonkinlainen järjestelmä. Minusta oli ihan luontevaa sanoa, että no jos tyyppihyväksynnästä ei tule rahaa, niin jäsenvaltioiden tulisi maksaa. Ymmärrän kyllä, että jäsenvaltiot eivät koskaan halua maksaa, mutta sitten päädytään ehkä tilanteeseen, jossa rahaa ei kuitenkaan ole, koska on hyvin kallista rahoittaa kunnollinen markkinavalvonta. Siksi mielestäni, no suhtaudun kyllä ihan avoimesti siihen, mikä voisi olla oikea tapa, jos minun ehdotukseni ei ole hyvä, niin ei palata vain komission ehdotukseen, koska silloin syntyy toisenlaisia ongelmia. Suhtaudun avoimesti. Tarkistukseni 39 muistaakseni, jossa puhutaan siitä, että jäsenvaltioiden pitäisi voida saada budjetista varoja. Tämä saattaisi meille olla vähän tällainen ideologinen kysymys. Olisi hienoa sanoa, että saan kantani läpi, mutta saataisinkaan kaikki tukemaan sitä, että leikataan EUn budjettia ja saadaan kansalliseen budjettiin lisää? Käyhän tämäkin minulle, mutta jos katsotaan nyt näitä maksurakenteita, niin pitää huolehtia ainoastaan siitä, että markkinavalvontaan on riittävästi rahaa, koska se on kaikkein tärkein koko tämä menetelmä. Ja sinänsä olet tässä keskeisin kysymykseni. Sitten lopuksi vielä tärkeä seikka. Komissio suhtautui kriittisesti tähän – tyyppihyväksyntä, joka on tietyn aikaan voimassa. Ymmärrät, ymmärrän, että komission ei ole tarkoitus rajoittaa auton tai rekain elinikää, niin tämä saattaa olla vaikutus, vaikkei se tarkoitusperä ollutkaan. Meidän on keskusteltava siitä, että pidämmekö tästä vai Onko kollegoilla samanlaisia huolia siitä, että tämä voisi olla vaikutus? Ja vaikka tuolle tielle lähdettäisiinkin, tuolle komission ehdottamalle tielle, niin minä haluaisin yhden asian pitää mielessä, eli jonkinlainen toinen tyyppi hyväksyntäviranomainen tulisi ja seuraisi seuraavalla kertaa. Eli minusta tuntuu, että tämä epäterve yhteys on ollut valmistajien ja viranomaisten välillä tietyissä jäsenvaltioissa, ehkä useissa en osaa sanoa. Siksi pyritään turvaamaan se, että vaikka on tyyppihyväksyntä tietyssä maassa ja se on rajallisen ajan voimassa, vaikka viisi vuotta, niin voi palata saman tyyppihyväksynnän hyväksyntäviranomaisen luo saman ongelman kanssa. Eli minusta siinä olisi hyvä lisätä se, että sen pitää olla toinen tyyppihyväksyntäviranomainen toisella kertaa. Mutta tämäkin on sellainen kysymys, jota voisimme yhdessä pohtia. Eli uskommeko, että tässä saattaisi olla sellainen vaikutus, että vahingossa lähdetään määrittelemään näitä elinkaaria? Ja toiseksi, miten voidaan huolehtia siitä, että toinenkin tyyppihyväksyntäviranomainen tulee mukaan. Sitten teollistekijän oikeuksista voimme varmasti keskustella. Me teemme paljon tätä työtä. Komission suuntaan haluaisin selkeästi sanoa, että minä en halua rajata tai sanoa, ettei kolmas osapuoli voi testata. Haluaisin nähdä, että edelleen on mahdollista, että joku antaa tehtäväksi tämän kolmannelle taholle. Ei niin, että minä voin mennä tuottajalle ja sanoa, että haluan saada kaiken tiedon, jotta voin tehdä omia testejäni, koska minusta minulla on oikeus saada kaikki tietoni ja tehdä minkälaisia testejä minua huvittaa. Haluaisin estää tuon. Sitä en siis halua. Mutta pitäisi huolehtia siitä, että viranomaiset, markkinavalvonta, viranomaiset ja muut voivat käyttää kolmansia osapuolia. Se olisi hyvä. Mutta tästähän keskustelemme jatkuvasti ja tasapainon löytäminen varmasti onnistuu neuvotteluiden kautta. Kunhan pidämme mielessä sen, että haluamme vahvistaa markkinavalvontaa ja pyrimme saamaan jonkinlaisen maksujärjestelmän, jonka kautta markkinavalvonta voidaan lopulta rahoittaa. Kiitos. Kiitos aikataulusta määräaikatarkistusten jättämiselle 14. syyskuuta kello 12 äänestys Envi-valiokunnassa. 7. ja 8. marraskuuta IMKossa 28. tai 29. marraskuuta tänä vuonna. Tähän päättyi tuo esityslistan kohta. Seuraava kohta on 11. keskustelu Slovakian ympäristöministerin kanssa, Lasla Solmosin kanssa. Keskeytän kokouksen 11 asti. Dear colleagues, we... Hyvät kollegat, voimme jatkaa. Seuraava esityslistan kohta on keskustelu ympäristöministeri Laslo Solimosin kanssa. Hän edustaa puheenjohtajavaltio Slovakiaa. Kuten aina, aluksi kuuntelemme puheenjohtajavaltion edustajaa. Saamme kuulla tämän puheenjohtajakauden prioriteeteista. Ja sitten tavanomaiseen tapaan keskustelu poliittisten ryhmien edustajat ja valiokunnan jäsenet voivat käyttää puheenvuoron. niistä aiheista, joita puheenjohtajavaltion edustaja aluksi meille esittelee. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you for the floor, Mr. Chairman. honor... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On suuri ilo saada olla täällä paikalla tänään ja haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta esittää Slovakian puheenjohtajan valtion prioriteetit ekaiden näkemysten vaihtoa kanssanne tämänhetkisestä tilanteesta ympäristö- ja ilmastonmuutoskysymyksissä. Euroopan parlamentti on neuvoston kanssa tasaveroisessa asemassa, kun lainsäädäntöä hyväksytään tällä alalla. Ja siitä syystä toiminta tällä alalla on äärimmäisen tärkeää. Odotan innolla saamani työskennellä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa ja saamani tehdä yhteistyötä kanssanne yhdessä kaikkein tarkimmassa Euroopan parlamentin valiokunnassa. Minä alkuun haluaisin todeta, että Slovakian aivan ensimmäinen puheenjohtajakausi tapahtui aikana, jolloin Euroopan unionilla on vastassaan suuria haasteita. Terrorismin ja turvallisuuskysymykset, maahanmuutto ja pakolaiskriisi, mutta ennen kaikkea EUn tulevaisuutta koskeva keskustelua. Riippumatta näistä haasteista ja lisääntyvästä epävarmuudesta, Slovakian puheenjohtajavaltio aikoo viedä eteenpäin myönteistä eh, agendaansa ja vahvistaa kestäviä ratkaisuja. Nyt tarvitsemme yhä enemmän kahdenvälistä ja vastavuoroista empatiaa, ja meidän täytyy tehdä yhä enemmän kompromisseja. Tästä syystä puheenjohtajakautemme aikana haluaisimme olla rehellinen välittäjä, joka keskittyy sellaisiin suunnitelmiin, joiden avulla voidaan saada aikaiseksi todellisia tuloksia, joita kansalaisemme odottavat. Kyky eh, tehdä konkreettisia tuloksia ja päästä sirpaloitumisen yli on tärkeä Slovakian puheenjohtajavaltiolle, jotta kansalaisten luottamus voidaan voittaa. Tavoitteena on saada kansalaisten luottamus eurooppalaisen hankkeeseen palautettua. Sitä pidetään yhtenä kaikkein ainutlaatuisimmista mestariteoksista poliittisen yhtenäisyyden saralla Euroopassa. Olemme silti sitä mieltä, että ei EU ole suinkaan täydellinen. Ja vaikkei se ole täydellinen, sillä on kuitenkin merkityksensä, eikä sille ole olemassa mitään vaihtoehtoa. Tämän osoittavat myös useat kyselyt, joiden mukaan kansalaiset suhtautuvat ja kansalaisten enemmistö suhtautuu myönteisesti EU-jäsenyyteensä. Slovakian tasavalta on, yksi, on aina ollut yksi kaikkein suurimmista eu tukijoista. EU on tarjonnut meille paljon erilaista hyötyä viimeisen 12 vuoden jäsenyyskautemme ajan. Me olemme olleet yhä vahvempia taloudellisesti, sosiaalisesti ja geopoliittisesti. Myös ympäristömme on saanut hyötyä voimakkaasti kattavasta EU-lainsäädännöstä. Siitä syystä nyt on erittäin suuri kunnia, kuten myöskin vastuu, olla puheenjohtajana, jolla mukana kaikkien jäsenvaltioiden kanssa edesauttamassa eurooppalaisen hankkeen edistymistä. Hyvin voimakkaasti ymmärrämme suuren vastuumme Euroopassa. Näinä haastavina aikoina eurooppalaiset odottavat toimielintensä toimivan. Siitä syystä pyydän teitä liittymään joukkoomme, kun pyrimme lataamaan uudestaan Euroopan, kuten puheenjohtajavaltion mottomme sanoo. Meillä on neljä prioriteettialuetta, joissa pyrimme saamaan aikaan edistystä. Ensinnäkin pyrimme vahvistamaan eurooppalaista taloutta, pyrimme nykyaikaistamaan ja laajentamaan yhtenäismarkkinoita energia- ja digitaalitalouden puolella pyrimme kohti kestävää maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa ja tukemaan globaalisti toimivaa Eurooppaa. Nämä prioriteetit ovat Slovakian puheenjohtajavaltion pohjana ja niitä niiden taustalla on kolme toisinsa liittyvää periaatetta. Ensinnäkin pyritään saamaan aikaiseksi konkreettisia ratkaisuja. tavoitteena me on osoittaa, että Euroopan kansalaisille, että eurooppalaisilla hankkeilla on käytännön vaikutus heidän elämäänsä. Pyrimme myöskin päästämään pois sirpaloituneisuudesta ja yhdistämään jäsenvaltiot lähemmin toisiinsa yhtenäismarkkinoilla. Pyrimme myös keskittymään kansalaiseen itsensä ja kykyyn tarjota spesifejä tuloksia, jotta pääsemme tämän sirpaloitumisen yli ja lähennetään kansalaisia EU-hun. Slovakian puheenjohtajavaltion tavoitteena on palauttaa kansalaisten luottamus yhteisen eurooppalaisen hankkeisiin. Ja nyt jatkan näistä erityisprioriteeteistamme slovakin kielellä. Kiitoksia. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážené... Kiitos. Tosiaan, hyvät naiset ja herrat, eilen Bratislavassa päättyi kaikkein tärkein Slovakian puheenjohtajakauden ympäristöalan tapahtuma. 30 maasta yli 500 henkilöä osallistui, myös Euroopan parlamentin jäseniä oli paikalla. Vihreä talous oli aiheena. Kyse on vaihtoehdosta nykymallille, joka perustuu resurssien, luonnonvarojen tehottomaan käyttöön. Ne, jotka viimeisten kahden vuoden aikana ovat konferenssiin osallistuneet, ovat varmaankin tästä samaa mieltä. Me olemme onnistuneet luomaan laajan pohjan ja foorumin mm, muutokselle kohti vihreämpää taloutta. Meillä on ollut tilaisuus tosiaan vaihtaa mielipiteitä ja kertoa hyvistä kokemuksista. Samoin mukana on ollut talouselämän edustajia, kansalaisyhteiskunnan, viranomaisten edustajia, tutkimusalan edustajia. Kaikki nämä tahot yhdessä ovat samaa mieltä siitä, että vakaa talouspohja on tärkeä. Samoin tarvitaan rahoitusta, mutta on myös esteitä matkalla kohti vihreää taloutta. Tästä kaikesta ollaan aivan yhtä mieltä. Kokouksessa halusimme myös esitellä alueilta myönteisiä kokouksia, kokemuksia. Viimeisten kahden vuoden kokemukset osoittavat, että valvontajärjestelmä Euroopassa on hyvin vankka ja mahdollisuudet siirtyä kohti vihreämpää taloutta ovat kyllä olemassa. Esimerkiksi kiertotalous, Euroopan unionin vakaus ja muut kysymykset luonnollisesti ovat olleet esillä. Nyt on kuitenkin äh, äh, puuttuvia mahdollisuuksia äh, säännöllisesti vaihtaa mielipiteitä ja kertoa kokemuksista näillä aloilla. Ja tulisi tietenkin myös keskustella tulevaisuuden toimista Yksi konferenssin keskeisistä kysymyksistä olikin niin kutsutun Bratislavan vihreän talouden prosessin käynnistäminen. Tässä siis saataisiin mahdollisuus mielipiteiden kokemusten vaihtoon säännöllisesti tässä kun ollaan matkalla kohti vihreämpää taloutta. Euroopan unionillahan on strategia-asia kirjaansa. Sitten on myös Eurooppa 2020 ohjelma sekä ympäristön puiteohjelma. Minun tavoitteeni on keskustella mahdollisuuksista luoda tällainen foorumi. Ähm, mukana myös OECD. Tulen tapaamaan sen edustajia Pariisissa lokakuun lopussa ja sitten Luxemburgissa Euroopan unionin edustajia myös. Ja tässä kun minulla on tilaisuus, niin haluaisin tarjota teille kaikille mahdollisuuden yhteistyöhön tällä alalla. Ja nyt palaisin takaisin tämän kokouksen aiheeseen, eli meidän prioriteetteihimme ilmastonmuutos ja ympäristön suojelu ovat ne asiat, joiden puitteissa yhteistyömme tulee jatkumaan tulevina kuukausina. Aivan ensin haluan kiittää erinomaisesta yhteistyöstä Alankomaita ja Maltaa puheenjohtaja valtioita. Haluan todella kiittää Alankomaita sen tekemästä työstä ja edistyksestä, jota Alankomaiden puheenjohtajakaudella aikaan saatiin. Haluan myös kiittää tuesta meidän puheenjohtajakaudellamme. Ensimmäistä kertaa Slovakia nyt todella on Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio. Tämä on meille suuri kunnia, mutta tietenkin myös suuri haaste, merkittävä tehtävä. Hyvät naiset ja herrat, viimeisten 40 vuoden aikana Euroopan unioni on luonut aivan erinomaisen esimerkillisen ympäristön mallin ja ohjelman. Sille ei kyllä löydy haastajaa mistään päin maailmaa. Terveys, hyvinvointi, mutta myös ekosysteemien toimivuus Euroopassa ovat toimien keskiössä. Ja tämä tietenkin vaikuttaa myös muuhun maailmaan hyvin myönteisesti. Näistä edistysaskelista huolimatta on kuitenkin vielä lisää haasteita ja näin ollen työ ei ole suinkaan vielä tehty. Viime vuonna järjestettiin kaksi hyvin leimaavaa tärkeää tapaamista, jotka ovat vaikuttamassa tulevien vuosien ympäristöpolitiikkaan ja ilmastopolitiikkaan. Ensinnäkin hyväksyttiin kestävyystavoitteet ja toiseksi hyväksyttiin Pariisin ilmastosopimus. Nämä molemmat asiat vaikuttavat kovasti tulevaisuuteemme eh, hiilettömään eh, vihreään talouteen ja pyrkimykseen näihin. Eh, eivät, ei teollisuus- ja ympäristöpolitiikkaa, eivät ne suinkaan sulje toisiaan pois ympäristö käyttöön kautta voidaan luoda innovaatioita, luoda työpaikkoja. Ja Bratislavan konferenssissa tämä ajatus oli hyvin paljon juuri esillä, erityisesti eh, siirtymässä kohti vihreää taloutta. Nyt voisin nostaa esiin Slovakian ympäristöalan puheenjohtajakauden painopistealueita. Ensinnäkin ilmastonmuutos, sitten kiertotalous, luonnonvarojen suojeleminen – sekä vesistöongelmat. Ensin ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutoksen alalla erityisesti keskitymme Euroopan unionin puitteissa tehtävään yhteistyöhön ja Pariisin ilmastosopimus on luonnollisesti tässä taustalla. 195 maatahan sopimuksen solmi, mutta se on vasta ensimmäinen askel. Työ ei suinkaan pääty tähän. Jo keväällä 2016 Euroopan unioni ja sen 28 jäsenvaltiota New Yorkissa allekirjoittivat Pariisin ilmastosopimuksen ja nyt ratifiointiprosessi ja eh, sopimuksen täytäntöönpano ovat vielä edessämme. Pariisin ilmastosopimuksen eh, ratifiointi on paitsi EU-asialistalla hyvin merkittävällä siellä myös kansainvälisesti. Kiinan ja Yhdysvaltain ratifiointi viime viikolla osoittivat, että Pariisin ilmastosopimus eh, voitaisiin saada kaikkineen äh, ratifioitua vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Siksi Bratislavassa äh, kesäkuun epävirallisessa äh, kokouksessa vielä mm, vahvistimme tavoitteen ratifioida sopimus mitä pikimmin kaikkialla Euroopan unionissa. Ja Slovakia on hyvin sitoutunut tämän ratifiointiprosessin päät- päätöksen saattamiseen. Minä ja kollegani tulemme tekemään kaikkemme sen puolesta, että neuvoston tasolla toimitaan ratifioinnin loppuun saattamiseksi. Tehtävänämme onkin nyt huolehtia tästä ratifioinnista niin, että myös Euroopan unioni täyttää Pariisin sopimuksen sitoumuksensa. Ja siksi olenkin käynnistänyt niin kutsutun nopeutetun ratifiointimenettelyn, jotta todella asia saataisiin hoidettua vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on se, että Euroopan unioni jatkossakin on uskottava ja luotettava kumppani maailmanlaajuisessa ilmaston muutostorjuntatyössä. Ja Pariisin sopimuksen täytäntöönpano voidaan nähdä merkittävänä mahdollisuutena puhtaamman Ähm, ilmaston puolesta niin, että päästään äh, vähähiiliseen moderniin äh, teknologiaan ja Pariisin äh, Sopimuksen ratifiointihan on myös lokakuun 2014 neuvoston johtopäätösten kanssa samassa linjassa. Tuolloinhan todettiin, että hiilidioksidikaasupäästöjä täytyy lähettää vähentää 90 vuoden tasosta 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Ja ehdotuksemme vankan energiaunionin perustamiseksi pohjautuukin myös sille, että otetaan käyttöön uusi toimivampi päästökauppajärjestelmä, joka pohjautuu kehitykseen ja innovaatioihin, mutta suojelee samalla hiilidioksidiriskiltä Euroopan taloutta. ETS-järjestelmää tulisi yksinkertaistaa, jotta se paremmin palvelisi tarkoitustaan ja luonnollisesti mm, ympäristöulottuvuus on tässä otettava täysin huomioon. Pyrin puheenjohtajakaudellamme nopeuttamaan tätä ets ja jos mahdollista jo joulukuun neuvoston kokouksessa voisimme pyrkiä sopimaan yhteisestä lähestymistavasta jatkossa. Toinen prioriteetti tulee olemaan muiden kuin ETS-järjestelmien uusiminen, liikennejärjestelmät, jätehuolto, rakennukset ja niiden energiatehokkuus ja niin edelleen. Ja me tulemme pohtimaan nämä ehdotuksia myös maan käytön suhteen ja metsätalouden suhteen. Tavoitteena on jäsenvaltioiden tasolla saada aikaan uudistuksia näillä aloilla. Ja lokakuun neuvostossa asiasta tullaan keskustelemaan. Haluaisimme vielä oman puheenjohtajakautemme aikana saada tätä keskustelua käyntiin niin, että ministerit voisivat ähm, keskustella sitoumuksistaan metsätaloudenkin alalla. On äh, tärkeää, että ilmasto- ja energiapolitiikkoja lähennetään toisiinsa niin, että uusi puitejärjestelmä Euroopan unionille saa myös vakan rahoituspohjan Bratislavassa Kesäkuussa tästä jo puhuttiinkin ja tämän valiokunnan varapuheenjohtajakin oli kokouksessa mukana. Mm, samoin tulemme tietenkin seuraamaan muita ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä. Valmisteilla on Marokon COP-konferenssi. Marokon tapaamisessa tullaan jatkamaan äh, siitä menestyksestä, jota Pariisissa saatiin aikaan. Ja näin ollen ne ilmastonmuutokseen liittyvät toimet ja Pariisin äh, yleissopimuksen toimet ovat keskiössä. Puheenjohtajavaltio haluaa nyt äh, säilyttää tämän dynaamisen eteenpäin katsovan tilanteen, joka Pariisissa saatiin käyntiin. Me tulemme tosiaan tuota COP-konferenssia valmistelemaan yhdessä muiden kanssa, koska sehän tulee olemaan sitten ponnahduslauta Pariisin toteuttamiselle. Kansainväliset neuvottelut ovat nyt siirtyneet uuteen vaiheeseen ja Euroopan unioni on osoittanut, että hyvin kunnianhimoinen politiikka ilmastoalalla on mahdollista. Ja nyt valmistelemme jo vuoden 2020 jälkeisiä Ähm, ehdotuksia myös lainsäädännön suhteen. Ja on tärkeää, että myös kumppanimme toimivat Pariisin mm, ilmastosopimuksen puitteissa. Puheenjohtajavaltio tulee myös energisesti toimimaan Montrealin äh, sopimuksen suhteen ja myös muilla aloilla, IMO ja ICAO. Ja tulemme todella tuota COP valmistelutyötä ajamaan yhdessä muiden kanssa. Ja toivon todella, että voimme pitää yhteyksiä yllä ja myös mm, saada aikaan uusia yhteyksiä. Tämän lisäksi fluorihydraatit kysymyksessä tulemme toimimaan hyvin aktiivisena. Ja nyt voisinkin siirtyä toiseen painopistealueeseemme, eli kiertotalouteen. Tavoitteenamme puheenjohtajakaudella on todella saada aikaan edistystä jätepaketin käsittelyssä. Kiertotaloutta en suinkaan näe minään erillisenä kysymyksenä. Päinvastoin kiertotalous on mielestäni todellinen mahdollisuus, mahdollisuus siirtymässä nyky talouskehitysmallistamme kohti vihreää mallia. Tämä muutos luonnollisesti tulee vaatimaan hyvin pitkänkin aikavälin uudistuksia myös Euroopan unionin puitteissa ja jäsenvaltioiden eri päätöksen tekoalalla. Ja tässä tarkoitus on Euroopan unionia auttaa pääsemään tämänhetkisestä talouskriisistään niin, että Euroopan unionista voi jälleen tulla maailmanlaajuinen johtava taho talous-, sosiaali- ja ympäristö- tekniset ratkaisut ovat tässä tarpeen ja myös kaikkien eri osapuolten yhteistyötä tulee vahvistaa, siis talouselämän, maanviljelijöiden, maaseudun kehittämisen alalla, mutta myös rahoitus-, tutkimus- ja talousaloilla. Ja tämä yhteistyö on äärimmäisen keskeistä, jotta Mm, voidaan saada aikaan äh, pitkälle menevä poliittinen sopimus ja jotta saadaan äh, luonnonvaroja käytettyä mahdollisimman tehokkaalla tavalla myös lastemme äh, edun nimissä. Myös lajien monimuotoisuus ja siihen liittyvä toiminta on äärimmäisen tärkeää ja komissioltahan on tässä ihan Ähm, piakkoin tulossa vaikutusarvio, joka liittyy lajien suojeluun, lajien monimuotoisuuteen ja ympäristöön. Tämä vaikutusarvio liittyy muun muassa äh, elinympäristödirektiiviin sekä lintudirektiiviin. Ja mm, jälleen kerran nämä täytäntöönpano ja siihen liittyvät äh, rahoitusvälineet ovat hyvin keskeisiä. Lintujen suojeludirektiivi sekä elinympäristödirektiivi ovat keskeisen tärkeitä lajien suojelemiselle Euroopan unionissa ja tämän vaikutusarvion kautta voidaan sitten saada tilannetta parannettua. Haluaisin muuten kutsua teitä lämpimästi Bellemo-rakennukseen äh, taidenäyttelyyn 19.9. kello 18 Berlemont-rakennuksessa komission varapuheenjohtaja Sefcovic ja komissio, komission edustajat tulevat äh, avaamaan tämän tilaisuuden. Sitten vielä integroidusta vesitaloudesta ja sen vaikutuksista ilmastonmuutokseen? Vedestä on puutetta, kuivuutta esiintyy yhä useammin. No, siksi on meidän toimittava, jotta vedestä huolehditaan mahdollisimman tehokkaasti. Ja tämä liittyy myös vuoden 2012 komission suunnitelmaan Euroopan vesistöjen suojelemiseksi. Bratislavassa heinäkuussa oli epävirallinen ministerikokous ja valiokuntanne oli myös siellä edustettuna. Tämän tapaamisen tulokset otetaan perustaksi seuraavaan neuvoston kokoukseen ja tuleviin keskusteluun vesipolitiikan alalla. Me haluamme nopeampaa toimintaa neljän prioriteettimme osalta totta kai, mutta samalla työstämme myös niitä aiheita, jotka ovat jo käsittelyssä. Esimerkiksi sopimuspaketti, joka liittyy elohopeaan, samoin kuin kemikaalikeskusteluun. Namatan elohopea-sopimuksen on tarkoitus astua voimaan vuonna 2017. Tässä yhteydessä edistystä on jo tapahtunut ja nyt haluamme tukea ratifiointipakettia. Puheenjohtajavaltio haluaa mahdollisimman nopeasti myös aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa, jotta ehkä jo vuoden loppuun mennessä saataisiin ensimmäisessä käsittelyssä sopu. Sitten asetus, joka koskee Euroopan unionin poista ratifiointia, on aivan välttämätön jotta voimme huolehtia sitoumuksistamme kansainvälisellä tasolla. Siksi tarvitsemme nopean sovun ja meidän on pidettävä mielessä se, miten pitkälti nyt jo voitaisiin tehdä tarvittavia päätöksiä. Sitten vielä lisäehdotus, jota työstämme parlamentin kanssa – on Euro 56 asetus. Tieliikennepäästöjä voidaan tämän kautta vähentää edelleen ja noudattaa komission suunnitelmia paremmin. Lisäksi haluaisin viitata niihin seikkoihin, jotka ovat myös tärkeitä puheenjohtajakauden aikana. Marokon ilmastoneuvottelut, mainitsinkin ne jo. Muuten on vielä neuvottelut onnittelut otsonikattoa aiheuttavista aineista Ugandasta lokakuussa. Ja kuten sanottiin, Montrealin pöytäkirjan uudistamisesta keskustellaan ja pyritään siihen, että raskaat kasvihuonekaasut voidaan ottaa huomioon, kun niitä käytetään usein korvaavina aineina. Lisäksi lajien monimuotoisuus on meille tärkeä asia, samoin kuin uhanalaisilla eläimillä ja kasveilla käytävä kauppa. Euroopan unionihan on tässä sopimusosapuolena tässä kysymyksessä. 17 sopimusosapuolten kokous, sites kokous on myös esillä puheenjohtajan valtio – Haluan menestystä 13. COP-kokouksesta joulukuulta 2016 ja meidän tavoitteemme on ennen kaikkea toimia sen puolesta, että biologinen monimuotoisuus otetaan huomioon myös maataloudessa, kalastuksessa ja metsänhoidossa. Ministeri tapaaminen itäisen kumppanuuden maiden kanssa ilmastonmuutoskysymyksistä – on myös tärkeää, kun ilmastonmuutos ei tunne kansallisia rajoja. Siksi on tärkeää myös tehdä yhteistyötä itäisten kumppanuusmaiden kanssa yhdessä pyrkiä ratkomaan ympäristöongelmia, vaihtaa kokemuksia täytäntöönpanna ympäristölainsäädäntöä yhdessä. Näette, että ympäristö- ja ilmastonmuutosohjelmamme on kunnianhimoinen. Me odotamme suurta kansainvälistä kokousta tältä ympäristön ja ilmaston saralta. Lopuksi vielä haluaisin vahvistaa sen, että toivon hyvää yhteistyötä kanssanne ympäristökysymyksissä. Edistystä tarvitaan meidän työssämme. Ei ainoastaan ajatellen ympäristöpolitiikkaa ja ilmastopolitiikkaa, vaan ajatellen kaiken kaikkiaan Euroopan unionia. Meihin kohdistuu nyt odotuksia – Kolmannes kansalaisista on kyselyiden mukaan sitä mieltä, että Euroopan unionin pitäisi ympäristön saralla tehdä vielä enemmän töitä. Siksi meidän on toimittava. Yhteistyön kautta voimme ohjata politiikkaa niin, että toimitaan paremman terveellisen ympäristön puolesta. Näin voimme osoittaa kansalaisille, että Eurooppa-hanke on oikeutettu. Olen vakuuttunut siitä, että meidän työmme Slovakian puheenjohtajakauden aikana – voi olla mukana vaikuttamassa siihen, että ratkotaan näitä vaikeita ongelmia. Kiitos paljon. Mielelläni teen yhteistyötä kanssanne. Thank you very much. Kiitos oikein paljon hyvin yksityiskohtaisesta alustuksestanne. Ennen kuin poliittisten ryhmien edustajat ja parlamentin jäsenet saavat käyttää puheenvuoron, haluaisin vain muistuttaa siitä, että Tänään aamulla äänestimme Pariisin sopimuksen ratifiointikysymyksestä. Euroopan parlamentti tukee nopeaa toimintaa tässä kysymyksessä Euroopan puolelta niin, että EU pääsee osapuolten konferenssityöhön mukaan alusta asti. Yhdysvaltain ja Kiinan jälkeen toivomme, että neuvostokin päättää nopeuttaa menettelyä niin, että EU voi edelleen olla keskeisessä roolissa kansainvälisellä areenalla. Kiitos. EPPn edustaja Liise. Kiitos Giovanni. Se, mitä tuossa juuri sanoit, Pariisin ratifiointi on minullakin mielessäni. Todella, todella pyydän, että puheenjohtaja valtio nyt tekee kaikkensa sen puolesta, että Euroopan unioni ratifioi Pariisin sopimuksen mitä pikimmin. Olisivahan se nyt noloa, jos Kiina ja Yhdysvallat ratifioivat ja me käytämme asian kuukausia, emmekä saa sitä edes oitoon ennen Marrakesia. Suuret kiitokset tästä ja kiitokset äh, panoksestanne tähän työhön. Kyllä, olette oikeassa siinä, että kansalaiset odottavat Euroopan unionilta yhä vahvempia toimia ympäristösuojelun alalla. Tämä on aivan varmasti asia, eh, jota jäsenvaltiot eivät voi hoitaa yksinään ja erikseen. Ilmaston suojelu siis. Kiitän teitä siitä, kun sanotte, että haluatte kunnianhimoista ilmastonsuojelupolitiikkaa, ottaen kuitenkin samalla huomioon Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn. EPP-ryhmä painokkaasti mm, haluaa toimia sen puolesta, että päästökauppajärjestelmässä teollisuudelle äh, tarjottavien äh, ilmaisten sertifikaattien määrää hiilivuodon estämiseksi lisätään voimakkaasti. Olisitteko te avoin tällaiselle ehdotukselle? Jos tällainen ehdotus parlamentilta tulee, niin tarttuuko neuvosto siihen? Minä todella kehottaisin tarttumaan. Sitten ilmastonsuojelualalla on se ongelma, että Pariisin sopimus on hyvin, hyvin kunnianhimoinen, mutta yksittäisten osallistujien, valtioiden, EU-valtioiden ja muiden valtioiden toimet ja sitoumukset eivät riitä tuon kahden asteen lämpenemisen torjumiseksi. Ja nyt ehdottaisin, että yhdessä kumppanien Yhdysvalloin ja Kiinan kanssa pyrittäisiin laittamaan vielä uusi vaihde silmään, mutta ei yksipuolisesti yksinomaan Euroopan unionissa. Eli jos tämä tässä sitten Marrakesissa, niin äh, se olisi kyllä erittäin hyvä. Sitten viimeinen seikka, lentoliikenne. Ihan muutaman päivän kuluttua ICAO todella kokoontuu Montrealissa ja siellä puhutaan lentoliikenteen markkinamekanismista Viime viikolla kävimme keskustelua ja pettymys on kyllä nyt aivan valtava. Itse asiassa lähes kaikkien poliittisten ryhmien kollegat pitävät nyt tehtyä ehdotusta riittämättömänä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Että jos nyt jotain, niin ehkä sitten aikaisintaan 2027 ei. Pidämme äärimmäisen tärkeänä sitä, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden edustajat Montrealissa nyt tekevät selväksi, että jos tämä asiakirja jää tällaisekseen, niin Euroopan unioni tulee toki edistämään omaa lainsäädäntöään ja me katsomme, että kaikki alat on otettava huomioon. Ei voi olla niin, että terästeollisuutta kohdellaan rauta ja ilmailua silkkihansikkain, mutta jos kansainväliseen sääntelyyn on tarkoitus turvautua vasta 2027 vuonna, niin emme me sitten ryhdy yksipuolisiin toimiin. Ja kyllä myös nämä mannerten väliset lennot on otettava huomioon. Ja Montrealissa ne, jotka edustavat Euroopan unionin jäsenvaltioita, välittäköt sitten hyvin selkeän viestin, ettei käy niin, että meille esitellään tulos, eh, jossa meidän tulisi luopua Euroopan eh, lainsäädännöstä jonkun sellaisen eh, nimissä, joka ei todellakaan ole kannattava. Kiitos oikein paljon. Hyvä ministeri, hyvää puheenjohtaja. Kuuntelin erittäin huolella tätä Slovakian puheenjohtajakauden ohjelmaa Euroopan unionissa, erityisesti sitä osiota, joka koskee ilmastoa ja ympäristöä. Ja tässä prioriteettiluettelossanne, puheenvuorossanne otitte nämä esille ja haluaisin kiittää teitä siitä. Esittäisin muutaman kysymyksen. Ensimmäinen niistä koskee sitä, että Euroopan unioni viivyttelee Pariisin sopimuksen allekirjoittamisessa hyvin monet maat, mukaan lukien oma maanne Slovakia, ovat jäljessä tässä ratifioinnissa. Minun mielestäni nyt, ja se on ainakin sosiaalidemokraattisen ryhmän tavoite täällä Euroopan parlamentissa, ryhtyä sanoista toimiin seuraavien viikkojen ja kuukausien kuluessa. Emme me saa jatkuvasti vain käydä hienoja keskusteluja ja sitten viedä eteenpäin erityisiä intressejä ja löytää tekosanoja, tekosyitä sille, miksi me allekirjoitamme. Eli tässä tilanteessa olemme sitä mieltä, että Marrakesh ja COP22 ovat ratkaisevassa asemassa, kun kysymys on ratifiointiprosessissa, kuten tiedätte. 55 maata, jotka edustavat yli 55 prosenttia maailmanlaajuisista kasvihuonepäästöistä, täytäntöönpanevat sen ja tänä päivänä, kun Kiina on allekirjoittanut ja ratifioinut, kuten myöskin Yhdysvallat, viime viikonloppuna siis G20-kokouksessa ollaan 38 prosentissa, mutta kyllä tässä vielä matkaa kuljettavana on jotta voitaisiin päästä vaadittuun 55 jäsenvaltion tason, jotka sitten näin myös edustavat 55 prosenttia päästöistä. 26 jäsenvaltiota, jotka nyt edustavat 39 prosenttia, on allekirjoittanut. Siitä syystä minun mielestäni mm, meidän täytyy päästä siihen, että Euroopan unioni voi toimia esimerkkinä ja haluaisin tietää, mikä teidän kantanne on siihen, että voisimme näin teidän puheenjohtajakaudellanne marraskuuhun asti, silloin mm, tuo COP22-kokous järjestetään, voisimme päästä viralliseen Euroopan unionin ratifiointiin odottamatta, että jäsenvaltioiden, kaikki jäsenvaltiot allekirjoittavat sen Tämähän otettiin esille myös Euroopan neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin ja François Hollandein tapaamisessa Pariisissa 31.8. Ja kuten puheenjohtaja Lavia muistuttiin, kyseessä on poliittinen tavoite, joka vaikuttaa meistä määrävältä. Hyvin lyhyesti otan esille kolme muuta aihetta, Elintarvikehävikki, joka mielestäni puuttuu tästä kiertotalouspaperista, kollegamme, joka on täällä paikalla, on tehnyt ehdotuksia, jonka tavoitteena elintarvikehävikki, että pitäisi, hävikkiä pitäisi vähentää ainakin 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Minun uskoakseni teidän kannattaa selventää myös teidän ehdotustanne, ehdotusta joka on tehty, jotta elintarvikehävikke olisi, olisi myös näiden asioiden joukossa. Euroopan unionin täytyy myös viedä eteenpäin vahvaa ehdotusta Marrakeshin puitteissa, jonka sisältö on energiasektorille äh, fossiilisten polttoaineita käyttäviä energiasektorille annettava tuki. Tämä mielestäni on poliittinen tavoite, joka täytyy myös ottaa esille Euroopan unionin toimista. Ja lopuksi minun mielestäni meidän täytyy huolehtia siitä, että puheenjohtajakautenne aikana voidaan vahvistaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä – maatalous- ja liikennesektorille, jotta voitaisiin päästä niihin tavoitteisiin, joita meillä on asetettu vuosille 2020-2030. Nämä siis nämä pääperiaatteet ja päätavoitteet, joita sosiaalidemokraattisella ryhmällä on, jota haluamme puolustaa, jota haluamme kehittää puheenjohtajakautenne aikana. Thank you, Emma. Kiitos oikein paljon. Edustaja Demesmaker. Kiitos paljon puheenjohtaja. Sydämellisesti tervetuloa tänne, arvoisa ministeri, tänne ympäristövaliokuntaan. Minä haluaisin keskittyä yhteen prioriteettiin, jonka mainitsitte johdannossanne. Oikeastaan tämä tuli jo esiin myös pääministerin kanssa käytävässä täysistuntokeskustelussa. Sanoin, että puheenjohtajakautenne ai, alkaa hyvin värikkäinä aikoina yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen jälkeen kuultiin kaikenlaisia analyysejä, mutta jatkuvasti sanottiin, että ei ole kunnon suunnitelmaa sille, miten kansalaisten luottamus saadaan palautettua. Nyt voitaisiin auttaa tässä kysymyksessä. Vähän aikaa sitten meillä oli biodiversiteettimietintö, olin siinä esittelijänä, haluaisin sieltä konkreettisen ehdotuksen mukaan. Toivoisin, että voisitte hyvin tiukasti ja puhua sen puolesta, että noudatetaan näitä direktiivejä tiukemmin, koska ne ovat ihan sopivia tätä alaa hoitamaan. Kanta on sellainen, jota tukee suuri enemmistö Euroopan parlamentissa, mutta sen lisäksi ainakin 15 jäsenvaltiota. Ja Lisäksi hyvin monet kansalaiset, 500 000, puoli miljoonaa kansalaista osallistuivat Nature Alert-kampanjaan. Nyt Euroopan unionilta odotetaan, että luontoon liittyvät säännöt ovat sellaisia, että tiukasti noudatetaan. Älkää aiheuttako nyt pettymystä kansalaisilla. Pitäkää kunnia-asiana sitä, että teidän puheenjohtajakaudellanne ajetaan tätä Natura-asiaa. Komission sen kirjalliseen kysymykseen antoi vastauksensa ja nyt näyttää siltä, että koko ajan komissio lykkää tätä kysymystä. Jatkuvasti vastataan hyvin epäselvästi. Komissio ajattelee, että syksyllä 2016 mahdollisesti esitetään seurantaa. Muun muassa komissio toimii huolehtiakseen siitä, että nykysääntöjä noudatetaan kaikkialla Euroopan unionissa. Minusta tuntuu, että nyt on riittävän pitkään odoteltu. Todella toivon, että voitte nyt antaa tukenne, jotta voimme suojella luontoamme. Haluaisin kysyä, miten haluatte konkreettisemmin toimia. Me kuulimme tuosta vihreän talouden konferenssistanne. Tuo on kyllä tärkeä asia. Vihreä talous, ympäristö ja talous vahvistavat vastavuoroisesti toisiaan. Näin pidemmällä aikavälillä voidaan huolehtia hyvinvoinnistamme. Meidän on huolehdittava meidän luonnon varojamme. Hyvinvointimme on hyvin riippuvaista ekosysteemipalveluista. Niitä voidaan suojella, jos huolehditaan luonnonsuojelutyöstämme. Sitä ei saa nyt äh, rapauttaa, vaan huolehdittava sääntöjen noudattamisesta. Kiitos. Edustaja Gerbrandi. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset teille ministeri Solimos sitä, että olette tullut vieraaksemme. Teidän äh, alkupuheenvuoronne oli oikein vakuuttava. Mainitsitte siirtymän äh, kohti vihreää taloutta järjestämänne konferenssin Bratislavassa aiemmin tällä viikolla. Mielestäni oli suuri etuoikeus saada osallistua tuohon konferenssiin ja kiitänkin teitä sen järjestämisestä. Yksi pää päätelmistä oli monien osanottajien mielessä se, että siirtyminen vihreän talouteen on välttämätöntä, se on väistämätöntä ja tulee tapahtumaan joka tapauksessa. Ja se saattaisi itse asiassa tarjota äh, melkeinpä ihmelääkkeenä Euroopan talouden elpymiselle. Ja paluulennollani eilisiltana Amsterdamiin pohdin tuota ihmelääkettä e, ja mietin sitä ja muistan, että Asterixin, Asterixissähän oli tuo ihmelääke e, ja kyllä pystyy pitämään pintansa Rooman valloittajia vastaan panoramiksin ihmelääkkeellä. Ja nyt me löytäisimme ihmelääkkeen, jonka olisimme valmiit jopa jakamaan muun maailman kanssa – mutta valtiovarainministerit ja talousministerit, pääministerit eivät luota tuohon ihmelääkkeeseen. Me jopa luulevat, että me yritämme myrkyttää heidät tarjoamalla ihmelääkettä, ihmelääkettämme ja sanovat, että ei se koskaan tule toimimaan. Joten mitä te teette kollegojenne vakuuttamiseksi siitä, että me ihmelääke on jo keksitty? Että siirtymä vihreän talouteen on kaikkein tärkein asia paitsi planeettamme pelastamiseksi myös Euroopan talouden pelastamiseksi. Tällä hetkellä kuitenkaan ihmelääkettä ei vielä haluta nauttia. Ajatellaan nyt vaikkapa sitä, miten halutaan säilyttää ympäristölle vahingolliset aineet, tai Puola, joka nyt Pariisin yleissopimuksen ratifioinnin ottaa panttivangiksi vaatien vastalahjaksi hiiliinvestointeja. Joka ikinen puu ja lehti täytyy pyritään laskemaan eri maissa niin, että päästäisiin kuin koiraveräjästä, mitä tulee omiin sitoumuksiin. E, ja sitten diesel-ajoneuvojen tuki jäsenvaltioissa. Siis tämä on valtavan pitkä luettelo. Mitenkä te jatkatte työtänne ja saatte tämän ihmelääkkeen maistumaan. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitos paljon, Ekalta. Thank you very much and thank you very much, minister. Kiitoksia, kiitoksia kovasti ministeri siitä, että selvititte meille tämän puolivuotiskauden suunnitelmia. Ja ainahan syksy on vähän lyhyempi kausi ja teillä on paljon asioita käsiteltävänä. Mielenkiintoinen puolivuotiskausi tulee, odotan sitä innolla jos kuuntelitte sen, jos kuunnellaan sitä, mitä te sanotte, niin se kuulostaa hyvältä, mutta kyllä sitten loppukoe on siinä vaiheessa, kun katsotaan, mitä on saatu aikaiseksi, eikä se, mistä on puhuttu. Rehellisesti sanoen, mä onnistun aina puhumaan hyvin, mutta toivottavasti nyt saadaan myös tuloksia aikaan. Ensimmäinen kohta koskee ehdottomasti rat- Pariisin ratifikaatiota. Monet viittasivat siihen Joo, Haluaisin hieman konkreettisemmin ottaa sen esille koska me tämän hyväksymme tänään parlamentissa ympäristövaliokunnassa, niin todennäköisesti se voi olla täysistunnossa ensi viikolla. Mutta se riippuu siitä, mitä neuvosto päättää. Eikä niin, sen tarvitse päättää asiasta yksimielisesti. Oletteko siis halukas viemään eteenpäin tätä päätöstä mm, päätöksellä neuvostossa niin, että neuvosto voi tehdä päätöksen ja niin me voimme varmistaa sen, että ensi viikolla se todellakin ratifioidaan ja EU on mukana. Muussa tapauksessa varana on se, että sopimus tulee voimaan lokakuussa ilman EUta. Ja se mielestäni on asia, jota ei tulisi sallia tapahtuvan. Teillä on mahdollisuudet sen estämiseen. Teidän täytyy kuitenkin varmistautua siitä, että te ette pitäydy omassa säännössänne siitä, että haluatte odotella 28 ja yksimielisyyttä. Neuvostonahan te voitte vain sanoa, että me ratifioimme sen määräenemmistön pohjalta. Näinhän te voitte tehdä. Haluatteko tehdä näin kuitenkin? Se on kysymys. Ja haluaisin saada erittäin tarkan vastauksen tähän, ei mitään yleisluontoista. Silloin me todellakin voidaan nähdä, että haluatteko te saada aikaiseksi jotain, ettekä vain puhu siitä, että haluatte tehdä jotain. Sama asia, niin kuin EPP-ryhmä Enkä minä halua mitenkään siihen nyt erityisesti tässä liittyä muuta. Se sanoo meille, että ratifiointi on tärkeää ja ympäristökysymykset ovat tärkeitä, mutta samalla halutaan lisää vapaita äh, rahoja teollisuudelle. Minä kyllä aina hämmästelen sitä, miten nämä kaksi lausetta voidaan vetää samaan hengenvetoon. Olen kyllä todella vaikuttunut, Peter, mutta haluaisin neuvostolta nähdä vähän johdonmukaisempaa lähestymistapaa. Jos jotain halutaan tehdä ilmastonmuutoksen takia ne eihän silloin vapaita lisenssejä anneta elinkeinoelämälle, jotta se voi ihan ilmaiseksi saastuttaa. Yksi kaikkein suurin ongelma nimenomaan on näiden lupien suurin määrä ETSssä. Te haluatte ratifioinnin, no ainakin se nyt on tässä alku. Eli ehkä tästä päästään toiseen kohtaan. Pariisin ratifiointi on toinen asia, on yksi asia, mutta tietysti sitten kysymys on myös ilmastonmuutoksesta. Mehän kaikki tiedämme, että se mitä Eurooppa tällä hetkellä esittää ei ole riittävää. Tässä puhutaan siitä, että pohditaan siitä, että rajoitetaan tämä puolentoista asteeseen, mikä merkitsee sitä, että Euroopan täytyy tehdä enemmän. Mitkä ovat teidän konkreettiset suunnitelmanne sen suhteen, että käydään keskustelua neuvostossa siitä, millä tavalla Eurooppa voi toimia kunnianhimoisesti, kunnianhimoisemmin vuonna 2018 kuin tällä hetkellä? Se on myös konkreettinen kysymys. Viimeiseksi, ja päätän tähän puheenjohtajan haluan tietysti olla Petri Liisen kanssa samalla puolella silloin, kun hän puhuu ilmailusta. Yllätyin hiukan, että ette maininnut ikäkokousta. Tiedän, että kyseessä on toinen ministeri. Ja me emme saa unohtaa sitä, että kyseessä on asia, joka jätetään vain liikenneministereille, sillä ihan rehellisesti sanoen minä uskon teihin hieman enemmän ympäristöministerinä kuin liikenneministereihin. Toivottavasti olette siis aktiivisesti mukana, ettekä jätä asiaa toisen ministerin kontolle pelkästään. Thank you very much, colleagues. Kiitos paljon, kollegat. E- ehdottaisin, että jatketaan kollegoiden kysymyksille ja sitten vastataan kaikkiin yhdessä – kun meillä on niin pitkä puhujalista, mutta ei paljon aikaa. Elisabeth Köstinger. Kiitos puheenjohtaja Parahin ministeri. Kiitokset tilaisuudesta keskustella painopistealueestanne. Olisi ihan konkreettinen kysymys, joka liittyy kiertotalouspaketti joka on kyllä aika tärkeä paketti. Mehän olemme nyt käsitelleet jo tarkistuksia täällä Euroopan parlamentissa ja niitä moninaisia mahdollisuuksia päästä todella kestävään tilanteeseen täällä Euroopassa kestävän talouden tilanteeseen tiedän, että tämä on nyt hyvin konkreettinen aihe, mutta ihan kotitalousjätteen määrä, tästähän on tehty ehdotuksia. Mikä teidän kantanne on äh, siihen, että mahdollisesti muutokset äh, yksityisen ja julkisen sektorin välillä tulevat olemaan mm, hyvinkin massiivisia. Mikä, mikä on teidän kantanne? Toinenkin kysymykseni äh, liittyy hiukan samaan asiaan, nimittäin elintarvikkeiden haaskaaminen. Euroopan parlamentissa olemme asiasta keskustelleet. Mielestäni elintarvikkeiden haaskaaminen on hyvin tärkeä osa kiertotalouspakettia. Mitä mieltä olette esimerkiksi jo Ranskassa käytössä olevasta järjestelmästä, jossa esimerkiksi yrityksillä ja kauppakonserneilla on tiettyjä velvoitteita asian suhteen? Voitaisiinko tällaiseen ryhtyä ihan Euroopan tasolla? Sitten kysyisin vielä, miten näkisitte sen, että hyvän tekeväisyysjärjestöille tulisi ylimääräinen ruoka toimittaa. Mitenkään kiertotaloutta voitaisiin myös tukea? Välillähän käy niin, että, että kaatopaikkoja tuetaan, mutta kiertotaloutta ei Eli voisitteko kuvitella tekevänne kunnianhimoisia ehdotuksia tällaisen kieltämiseksi ja estämiseksi tulevaisuudessa? Kiitos. Tanto ministro, la ringrazio anch'io della presenza e le voglio... Kiitos paljon ministeri, että tulitte tänne kokoukseen. Haluaisin onnitella teitä. tässä tehtävässä. Puheenvuorossanne oli paljon mielenkiintoista, erityisesti ilmastosta. Lisäksi luetteloitiin jo meidän ryhmämme prioriteetteja. Pari asiaa vielä ihan lyhyesti. Aivan oikein lähditte liikkeelle sanomalla, että EU elää vaikeita aikoja. Puhuitte siirtolaiskriisistä, turvallisuuteen liittyvistä ongelmista – ja mainitsette, mainitsitte vielä yhden hyvin keskeisen seikan minun mielestäni. Mainitsitte EUn matalan profiilin. Jos halutaan uutta vauhtia nyt Euroopan unioniin, niin kuin olette esittänyt, niin on aivan oikein vaatia käytännössä näkyviä tuloksia. Minä haluaisin ehdottaa nyt yhtä asiaa, joka voitaisiin saada aikaiseksi, nimittäin kiertotalouden paketti. En tunne Asterix-sarjakuvia. En tiedä, onko tämä ihmelääke vai ei, mutta tutkimuksista olen saanut sen käsityksen, että tämä on kattava paketti, jossa on innovaatio, teknologia – mukana. Näin voitaisiin tukea investointeja, parantaa asioita. Tämä on niin tärkeää, kun puhutaan kestävästä kehityksestä ja kestävyydestä kaiken kaikkiaan ja kehityksestä yleensä. Paketissa on monia seikkoja näihin aloihin liittyen. Ja jos tätä ehdotusta nyt katsoo, niin tulee mieleen ainakin muutama seikka mainittavaksi. Meidän on saatava jotain aikaiseksi tämän paketin osalta. Sen haluaisin sanoa. Parlamentti on todella ponnistellut tässä paljon. Tämä on hyvin tärkeä asia. Paljon työtä tähän kokonaisuuteen menee. Ja tämä on tällainen asia, joka on keskeisen tärkeä. Kansalaisjärjestöt vaativat tuloksia, samoin kansalaiset, ja tuloksia nopeasti. Kysymykseni teille on, miten näette huolehtia siitä, että käytännön askeleisiin lähdetään? Eli miten voidaan lähteä kolmikantoihin tämän paketin pohjalta? Nämä ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä. Edustaja taas. Bart. Bart. Ik was, eh, ik was nog aan het luisteren naar de vertaling uit het... Eh, niin, minä tässä vielä kuuntelin käännöstä edellisestä. Kiitoksia. Tervetuloa ministeri näistä hormonihäiritsijöistä on ollut myöskin paljon keskustelua ja teillä on YK kertomus, kuten myöskin WHOn kertomus, jos on sanottu, että hormonihäiritsijät aiheuttavat erittäin suuria terveysvaikutuksia, terveyshaittoja, suuria tärkeitä ö, sairauksia, syöpää ja niin poispäin. Komission pitäisi sitä kritiikkiä myös kriteereitä niiden suhteen vuoteen 2010 mennessä. Sitä ei ole tapahtunut. Ruotsin aloitekin on ollut tässä suhteessa, jota on tukenut Euroopan parlamentti, kuten myöskin neuvosto, jota komissio tekisi tässä suhteessa ja esitti, kuitenkin kriteerinsä. Näin tämän vuoden kesäkuussa sitten tehtiin. Ehdotukset ovat kuitenkin ongelmallisia ensinnäkin siitä syystä, että kriteerit ovat niin tiukkoja, että periaatteessa y- yhtäkään ainetta ei hyväksyttäisi tänne äm, hormonihäiriöiden listaan. Ja toiseksi komissio on ylittänyt toimivaltuutensa ja vuonna 2009 tehtyä torjunta-aine direktiiviä pyritään näin muokkaamaan takaportin kautta uudelleen. Komission Toimivallan ylitys, siitä haluaisin saada teiltä vahvistuksen, onko näitä ollaan tapahtunut. Ja meillä on kaksi ongelmaa, siis yksi koskee tätä sisältöä ja toinen taas äh, toimielinten toimivaltuuksia. Käsittääkseni ympäristöministereiden neuvosto käsittelee tätä asiaa lokakuussa. Haluaisin pyytää teitä toimimaan yhdessä parlamentin kanssa tämän kaltaista kahdelta rintamalta tapahtuvaa provosointia vastaan, jota Euroopan komissio harjoittaa. Kiitos, edustaja uh, thank you, minister, for... Kiitos paljon, kiitoksia ministeri siitä, että tarjoatte meille mahdollisuuden esittää teille kysymyksiä. Kolme kysymystä. Kysyisin kiertotaloudesta, erityisesti jätedirektiivin uudistamisesta. Aiotteko saattaa neuvottelut päätökseen ajoissa ja jos niin miten? Toinen kysymykseni liittyy oman maanne energiapolitiikkaan. Policy Solutions raportin mukaan Slovakian äh, energiariippuvuus on hiukan korkeampaa kuin EUn keskimäärin, mikä ei sinänsä ole niin vaarallista, mutta kun ajatellaan öljy- ja kaasuvarantoja, tilanne on huonompi. Olette riippuvaisia vain yhdestä kumppanista, äh, Venäjästä, niin teillä on pitkän aikavälin äh, öljy toimitussopimus Venäjän kanssa ja samoin Venäjä on äh, läsnä Slovakiassa esimerkiksi Atomspits äh, venäläinen yhtiö ydinvoimahankkeessa, josta sovittiin 2009. Joten tätä taustaa vasten kaksi kysymystä, arvoisa ministeri. Mitä lisätoimia Slovakia aikoo toteuttaa vähentääkseen energiariippuvuuttaan Venäjästä? Ja kun tiedän, että joihinkin toimiin on ryhdytty, muun muassa ranskalaisten yhtiöiden kanssa yhteistyön vahvistamiseksi, mutta kun tässä nyt tärkeää olisi vähentää riippuvuutta Venäjästä, niin mihinkä toimiin voitaisiin tämän puolesta ryhtyä. Kiitos paljon. Thank you. Kiitos paljon. Edustaja Sorinjo. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri. Minä luin puheenjohtajakäden ohjelman hyvin tarkkaan. Te puhuitte ympäristöpolitiikasta, energiapolitiikasta ja minua kiinnosti aivan erityisesti teidän sitoumuksenne ydinturvallisuuteen – Ydinturvallisuus on hyvin tärkeä kysymys Euroopassa, kuten hyvin tiedostatte. Satoja ydinvoimaloita on nyt Euroopassa, jotka toimivat paljon pidempään kuin mitä alun perin oli ajateltu. Tähän liittyy tietenkin hyvin merkittäviä riskejä. Komission suuntaan antava ydinsuunnitelma esittää, että 250 miljardia pitäisi sijoittaa vuoteen 2025, mutta mistä nämä rahat löytyvät, siitä ei puhuta sanaakaan. Näitä varoja ei ole eu budjetissa eikä jäsenvaltioiden budjeteissa ja siksi kysyisin teiltä seuraavaa. Mitä käytännössä tapahtuu teidän esittämillenne huolenaiheille? Tulen itse Portugalista. 100 kilometriä Espanjan Portugalin rajalta on merkittävä ydinvoimala, mutta muualla tietenkin myös Euroopassa. Kiitos. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán minister. Vítajte. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, hyvä ministeri. Tervetuloa yhteen kaikkein vaikeimmista valiokunnasta. Näette, että esityslistamme on todella pitkä. Ja täällä on todella paljon jäseniä paikalla, jotka ovat kiinnostuneita ympäristöstä. Haluaisin esittää teille kysymyksen asiasta, mm, jos te olette jo saaneet paljon kysymyksiä. Oma kysymykseni liittyy autoteollisuuteen. Euroopan parlamenttihan käsittelee myös autoteollisuuden viherryttämistä ja varsinkin tätä päästöskandaalia. Asia on tärkeä monille maille, varsinkin Slovakialle. Autoteollisuuden viherryttäminen ja tarve suojella ympäristöä vaatii paljon monimuotoisempaa lähestymistapaa kuin se, että keskitytään pelkästään päästöjen vähentämiseen. Tämä sisältää muun muassa sen, että raskasmetalleja käyttää vähemmän, kuten esimerkiksi lyijyä. Meillä on myös poikkeuksia, joiden avulla voidaan esimerkiksi sallia lyijyn käyttö akuissa. Nyt kuitenkin tilanne tulisi muuttaa. Ja haluaisin kysyä teiltä, hyvä ministeri, millä tavalla aiotte ottaa kantaa tähän kysymykseen? Aiotteko tukea tätä poikkeusta lyijyn osalta? Kiitos edustaja Lindström. Ähm, Kiitos puheenjohtaja ministeri. Kaksi lyhyttä kysymystä. Toinen liittyy äh, asiaan, jonka Demesmakerkin jo nosti esiin, eli siis äh, ympäristönsuojeludirektiivi, luonnonsuojeludirektiivi. Parlamentissa olimme hiukan pettyneitä edellisen puheenjohtajavaltion ja sen toimimattomuuteen asiassa. Ja nyt kysyisin teiltä, mitä luonnonsuojeludirektiivin suhteen aiotte tehdä puheenjohtajakaudellanne? Tuletteko toteuttamaan viime kesäkuussa peruutetun konferenssin kuitenkin ja tuletteko pyrkimään vai tuletteko pyrkimään siihen, että luonnonsuojeludirektiiviä ei komissio lähde uudistamaan? Sitten toinen kysymys lyhyesti puheenvuoronne alussa mainitsitte Euroopan unionin toimintasuunnitelman, joka liittyy lajien suojeludirektiiviin. Ja kysyisinkin, onko neuvostossa käyty keskustelua, tarvitaanko uutta lainsäädäntöä. Esimerkiksi Yhdysvalloilla on oma lainsäädäntöehdotuksensa asiasta. Eli mikä on neuvoston tilanne tällä hetkellä? Kiitos oikein paljon. Muita kysymyksiä ei taida kollegoilta olla. Annan teille mahdollisuuden vastata. Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne za, samozrejme za všetky otázky. Boli ich nespočetne veľa. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikista kysymyksistä, mitä on esitetty paljon. Pyrin vastaamaan osan niistä, enkä tiedä voinko vastata niihin kaikkiin, koska useat kysymykset olivat päällekkäisiä. Pyrin siis tekemään tässä jonkun kaltaista yhteenvetoa. Monet teistä kysyvät tästä Pariisin sopimuksen ratifioinnista, joka on erittäin ajankohtainen kysymys. Pariisin sopimuksen ratifiointi EUn toimesta on avainasemassa, kun pyritään EUn puolelta viemään Pariisin sopimus täytäntöön ja täytäntöpanemasta. Neuvosto on saanut 10.6. ratifiointiehdotuksen ja saamme ymmärtää mikä merkitys tällä kysymyksellä on myös kansainvälisesti katsoen. Siitä syystä yhdessä joukkomme kanssa työstämme intensiivisesti tämän ratifiointiprosessin päättämistä mahdollisimman nopeasti. Haluamme olla tietoisia siitä, että puheenjohtajavaltiona voimme tehdä parhaamme ratifioinnin loppuviemiseksi EU-tasolla. Kuitenkin 28 jäsenvaltiota on sellaisia, että niillä on sisäiset prosessinsa, joihin me emme voi puuttua. Eli voin vain puhua oman maani nimissä. Slovakian tasavalta on vahvistanut tätä prosessia ja pyrimme siihen, että se voi mahdollisimman nopeasti ratifioida sopimuksen. Luonnollisesti teemme parhaamme. niin, että ratifiointi saadaan aikaiseksi ennen Marrakeshin kokousta. Arvostan myös Euroopan parlamentin työtä ratifioinnin eteen. Tiedän, että teillä oli tänään kokous ja olette myös hyväksyneet kannan siitä, että parlamentti on valmis ratifiointiin. Ja voin vakuuttaa teille sen, että myös puheenjohtajavaltio suhtautuu vakavasti tähän kysymykseen. Ja tämän päivän äänestyksen seurauksena olemme siirtäneet neuvoston kokousta kahdella päivällä. Tällä, ja tarkoitus on käydä kokous myös Koreper-tasolla niin, että voimme päästä sopimukseen ja kyetä viemään ratifioinnin neuvostossa päätöksen. Eli puheenjohtajavaltio ja minä teemme voitavamme jotta saamme sopimuksen ratifiointoa. Meidän ei pitäisi jäädä tässä suhteessa jälkeen, sillä EUn rooli on tärkeä. Se ei saa menettää asemansa tässä suhteessa. Tämä on siis kaikkein tärkein prioriteettimme meille. Ja ratifioida Pariisin sopimus. Eli Voin vakuuttaa teille sen, että neuvosto pyrkii tekemään paransa. Toinen kysymys. Kaikki mahdolliset ehdotukset, joita Euroopan parlamentti esittää, ovat neuvostoa ja Slovakian puheenjohtajavaltiolle erittäin tärkeät. Tämä sisältää myös lisäkiintiöt uhanalaisille aloille ja tarkastelu, joka koskee hiilivuotoja. Aiomme siis käsitellä nämä kysymykset ja kun tarkastellaan Montrealin pöytäkirjaa, niin en ole varma kuka tämä kysymyksen esitti, mutta ja Ikao, taisi olla edustaja Liise, tämä historiallinen COP21-sopimus Pariisista vaatii myös sitä, että meillä on jonkunnäköinen vahvempi pyrkimys neuvotella ICAon ja kansainvälisen ilmailualan kanssa. Slovakian puheenjohtajavaltio jatkaa pyrkimyksissään saada aikaiseksi yhteinen kanta EUlle. Ja tämä työ on liikenneministeriössä Slovakiassa esillä päätavoitteena on se, että päästään globaaliin tavoitteeseen. Ja käsittääkseni tässä on nyt ennen kaikkea kysymys liikenteestä, mutta myös ympäristöministerille avlu. Joten ympäristöministeriön tehtävänä on vahvistaa ympäristön integriteettiä tässä mielessä. Toinen kysymys koskee kiertotaloutta ja ruokahävikkiä. No, täytyy todeta, että ruokahävikki on tärkeä osa kiertotaloutta. Kaikki jäsenvaltiot ovat sopineet siitä, että ne pyrkivät vähentämään ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä ainakin 50 prosentilla vuonna 2030 kestävien kehityksen tavoitteiden puitteissa. Kysymys onkin siitä, että millä tavalla nyt sitten edetään Osakertotalouden toimintasuunnitelma sisältää Euroopan komission valmistavan metodologian, josta sitten käydään neuvonpitoa jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan nähdä, millä tavalla asiassa edetään. Ja aiemmin Gerbrandi sitten esitti kysymyksen vihreästä taloudesta – siitä, millä tavalla haluamme tehdä työtä ja mitä teemme. Minusta me olemme edenneet aika paljon tässä suhteessa. Bratislavassa olemme järjestäneet konferenssin, joka oli menestys. Ja tämä voi olla alku tälle uudelle tielle, jota seuraamme. Konferenssi on osoittanut, että ei oikeastaan mitään muuta tietä edes ole, vaan tämän päivän talous on kestämätön. Meidän täytyy siis siirtyä kohti vihreää taloutta. Se täytyy ymmärtää. Planeetalla on omat äh, rajansa. Ja jos emme suhtaudu kaikkeen tähän vakavasti, niin tarvitsemme viidestä kuuteen uutta planeettaa, jotta pysyisimme hengessä. Mitään muuta vaihtoehtoa siitä syystä ei ole ja tämä on ehdottomasti myös vaihtoehto kestävälle kasvulle. Me haluamme mennä tähän suuntaan ja konferenssin jälkeen haluamme aloittaa uuden prosessin. Prosessit ovat pitkäaikaisia ja asiat eivät muutu suinkaan yhdessä yössä. Siitä syystä meidän täytyy varmistautua siitä, että toiminnot tekevät yhteistyötä ja että yksityinen ja julkinen sektori tekevät yhteistyötä, kuten myöskin toimielimet keskenään aluehallinto, paikallishallinnon kanssa, taas valtionhallinnon kanssa nämä molemmat tekevät yhteistyötä, se on kaikki tärkeää. Meidän täytyy kuitenkin nähdä edistystä ja on tärkeää, että tämän kaltaisissa foorumeissa, kuten tämä konferenssi, voidaan löytää yhteisiä tavoitteita ja vaihtaa hyviä käytäntöjä. Vihreästä taloudesta on ehdottomasti taloudellista hyötyä, kuten Herbrand mainitsi. Vaikka ihmiset pitäisivätkin sitä tehottomampana, niin mielestäni tämä on tärkeä kysymys ja näin me voimme vakuuttaa kansalaiset ja teollisuuden siitä, että tämä on ainoa vaihtoehto tulevaisuutta silmällä pitäen. Esitettiin myös kysymys hormonihäiritsijöistä. Sekin on tärkeä kysymys. Näillä on todellinen vaikutus terveydentilaamme, kuten myöskin lastemme terveyteen. Ja siitä syystä ihmisten suojeleminen ja ympäristön suojeleminen hormonihäiritsijöiltä on tärkeä. Minulla on myös henkilökohtaisesti tärkeä asia ja puheenjohtajakaudellemme. Puiteohjelma, joka hyväksyttiin vuonna 2013, Hormonihäiritsijöiltä suojeleminen on yksi EU-lainsäätäjän prioriteeteista, kun puhutaan kemiallisista aineista. Olen ilahtunut siitä, että komissio 15.6. on hyväksynyt ehdotuksen juridisiksi toimiksi, joiden avulla määritellään hormonihäiritsijät. Ehdotuksia ei esitetty komis- neuvostolle anteeksi eikä parlamentille Niistä ollaan edelleen käymässä keskustelua ja ne ovat edelleen komitologiaprosessin osa, kun asiasta neuvostellaan asiantuntijoiden kanssa. Neuvosto ehdottomasti käyttää oikeuttaan arvioidakseen tätä ehdotusta mahdollisimman nopeasti. Biologisesta monimuotoisuudesta esitettiin myös kysymys, kuten myöskin direktiiveistä. luonnonsuojelusta. Demesmakarin kanssa olen aivan samaa mieltä. Toivottavasti äänsin nimenne oikein. On tärkeää, että keskitytään olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoon. Tämänhän ovat myös ne tarkastukset vahvistaneet, joita on tehty mukaan lukien puolen välin strategia, joka koski biologista monimuotoisuutta vuoteen 2020 mennessä. Meillä on ollut tavoitteemme, meillä on ollut yhteiset tavoitteet vuonna, vuoteen 2020 mennessä. Emme kuitenkaan onnistu tässä erityisen hyvin. Ja minun mielestäni, jos me pyrimme täytäntöönpanomaan tavoitetta niin kuin haluamme, niin me pääsemme näihin tavoitteisiin. Olemme myös valmistelemassa tästä arviota ja olemme pohtineet sitä, että pitäisikö järjestää biotoopeista ja linnuista konferenssi sen jälkeen, kun kuulimme komission arvion. Sitten voitaisiin järjestää konferenssia. Siitä voisi olla hyötyä kun arvioidaan tätä kertomusta sitten, joka julkaistaan. Johannes, Johannesburgin kokous uhanalaisten lajien laiton kauppa. Se on tärkeä kysymys tänä päivänä, koska sillä nimenomaan tällainen laiton kauppa tuo paljon rahavirtoja ja Siinä on mukana myös kansainvälinen terrorismi, mikä merkitsee sitä, että meidän täytyy hyväksyä myös erittäin tiukkoja poliittisia toimia tässä suhteessa. Haluaisin myös mainita sen, että mitä Slovakian puheenjohtajavaltio tekee. Meillä on kansainvälinen näiden kyseisten elitten konferenssi jossa tämänkaltaisia rikoksia paljastetaan. Toivomme, että tässä konferenssissa hyväksyttäisiin sellaisia toimenpiteitä, jotka johtaisivat parantuneeseen tilanteeseen, jotta estettäisiin uhanalaisten lajien kanssa käyttävä kauppa kansainvälisellä ja Euroopan tasolla – arvostan kovasti sitä, että keskitymme parempaan yhteistyöhön toimijoiden välillä. Olemme nyt valmistelemassa yhteistä kantaamme EUsta tähän tulevaan kokoukseen, joka pidetään 17. päivä, siis sites osapuolet kokoontuvat sinne ja tässä tarkoituksena on tarkoittaa tätä lainsäädäntöä meidän mielestämme tärkeää on parantaa avoimuutta Siteksessä. Ja sopia niistä eri säännöksistä, joita EU haluaisi yleissopimuksen osaksi. Uskon, että neuvosto piakkoin hyväksyy kantansa Johannesburgin kokousta silmällä pitäen. Aikautin kysymys, joka koski ratifiointia Pariisin sopimuksessa neuvostossa. Me haluaisimme saada asiasta yksimielisyyden. Ehkä on liian varhaista vielä spekuloida tätä ja katsoa sitä, millä tavalla sitten loppuun, tämä ratifiointiprosessi viedään loppuun. Haluamme kuitenkin keskustella tästä asiasta niin, että pääsemme konsensukseen. Pyrimme siis siihen. Henkilökohtaisesti uskon, että kaikkien jäsenvaltioiden vastuulla olisi se, että lopuksi löydämme oikeat kompromissit ja kykenemme sopimaan tästä kysymyksestä yksimielisesti. Minusta Veneva, kiitoksia kysymyksestä. Autoteollisuus on tärkeä toimiala. Ei pelkästään V4-ryhmän maille, vaan se on tärkeää kaikille, koko EU:ssa, koska Siinä on terästeollisuus, koneteollisuus äh, mukana. On tärkeää, että nämä eri toimialat tekevät yhteistyötä. Tällä hetkellä autovalmistuksessa keskitytään päästövähennyksiin mikä merkitsee sähkö- tai vetykäyttöisten autojen kehittelyä. Ja kysymys, joka koski lyijyä akuissa, komissiohan edelleen arvioi tilannetta ja Muutaman kertomuksen pohjalta komission tavoitteena on valmistella ehdotuksensa. Jos tuo ehdotus tulee Slovakian puheenjohtajakauden aikana, niin ehdottomasti haluaisimme tukea sellaista tämän kaltaista siis kieltoa, joka koskisi lyijypoikkeusta. Toinen kysymys, jätepaketti. tässä otetaan huomioon tietysti eri olosuhteet eri maissa, mutta samanaikaisesti haluaisimme saada EUlle yhteisen tavoitteen ja se on mielestäni aivan oikein. Tämä tulisi soveltua ja koskea myös kaatopaikkoja. Esimerkiksi Slovakiassa tällä hetkellä pyrimme parantamaan kierrätystä ja käsittääkseni kaikkien EU-maiden täytyy ryhtyä toimenpiteisiin kansallisella tasolla, jotta kiertotalous toimisi paremmin mukaan lukien siirtyminen vihreän talouteen. Čo sa týka e, tých, e, toho legislatívneho balíčka, tak rada intenzívne pracuje už od začiatku katsotaan lainsäädäntöpakettia, niin neuvosto työstää näitä paketteja vuodelle 2016 ja alkuvuoden puheenjohtajavaltiokin on jo kiinnittänyt niihin huomiota. Me jatkamme tätä työtä. Haluaisimme saada aikaiseksi edistystä neuvotteluissa niin, että Euroopan parlamentin äänestyksen jälkeen kykenisimme käynnistämään neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa, mutta käsittääkseni tämä on seuraava puheenjohtajavaltion tehtävä. Kiitoksia kovasti. Olen varmasti vastannut kaikkiin näihin kysymyksiin. Saattaa olla ollut, että olen jättänyt jotain välistä. Kiitän teitä kaikkia kysymyksistänne ja kärsivällisyydestänne. Kiitos oikein paljon. Kollegat todella kiinnittivät paljon huomiota Pariisin sopimuksen ratifioimiseen. Kuten tiedätte, valikuntaäänestyksen jälkeen odotamme nyt neuvoston kantaa. Ja on muistettava, että täysistunto on ensi viikolla. Jos ennen täysistunnon alkua voisimme saada myönteisen konsensuksen sanoman neuvoston puolelta, voimme äänestää lopullisen ratifioinnin puolesta. Ja sitten voimme olla Marrakeshiin valmiina. Jos toisin käy, niin mennään lokakuun täysistuntoon. Ja siellä ne ehditään joissa. Koska tämä on tehtävä kuukautta ennen Marrakeshin sopimusta Ki- tapaamista. Kiitos oikein paljon. Kokous päättyy tähän. Nähdään ensi kerralla.